Aloitamme kohta kuulemisen ja toivotamme Cecilia Malmströmin tervetulleeksi. Hän on komission jäsenehdokas sisäasioihin. Eli tervetuloa kansalaisvapauksien valiokuntaan. Ja aluksi toivotan teille kaikkea parasta vuonna 2010. On kunnia toivottaa tervetulleeksi Rova Malmström. Hän on siis komission jäsen ehdokas, jolla on hyvin merkittävä vastuualue komissiossa. Ja hän on komission jäsen, joka vastaa oikeus- ja sisäasioista. Täällä kuuleminen kestää nyt kolme tuntia. Ja jälleen kerran meidän täytyy nyt valvoa tätä kurinalaisuutta, mitä tulee puheaikojen käyttöön kunkin puheenvuoron kohdalla. Meidän täytyy ottaa huomioon ne pyynnöt, joita olemme saaneet työllisyys- ja naisten oikeuksien valiokunnasta. Eli kummastakin saadaan kolme kysymystä. Olemme tehneet koordinaattorien tasolla sopimuksen poliittisten ryhmien osalta ja 27 kysymystä esitetään komission jäsenehdokkaalle. Ja ne ovat korkeintaan minuutin kestoisia kukin. Ja jäsenehdokas vastaa niihin korkeintaan kaksi minuuttia. Ja sen jälkeen voi esittää vielä jatkokysymyksen. joka liittyy tähän ensimmäiseen kysymykseen. Ja sen jälkeen komission jäsenehdokas voi uudelleen vastata korkeintaan minuutin verran. Eli minuutin kysymys, kahden minuutin vastaus, minuutin jatkokysymys ja minuutin vastaus vielä jäsenehdokkaalta. Eli pyytäisin, että jokainen parlamentin jäsen, joka käyttää puheenvuoron, pitäytyisi näissä aikarajoissa. Tällöin minun ei tarvitse katkaista mikrofonia ja voin sitten joustavasti hallinnoida tätä puheaikaa, kuten tehtiin viimeksi, kun paikalla oli Vivian Redding tässä kansallisvapauksien valiokunnassa. Ja pyydän myöskin tietysti, että komission jäsenehdokas myöskin noudattaa näitä aikarajoja ja hän aluksi esittelee 10 minuutin verran tätä ohjelmaansa. Eli käynnistämme tämän kuulemisen ja toivotamme kaikkea parasta ja hyvää yhteistyötä komission ja parlamentin välille nyt ratkaisevalla hetkellä. Eli nyt haluamme käynnistää Lissabonin sopimuksen toimeenpanon. Ja Lissabonin sopimuksessa tärkeä merkitys on vapauten, oikeuden turvallisuuteen perustuvalla alueella. Tukholman ohjelma ja myöskin Euroopan perusoikeuskirjan täytäntöönpano on kyseessä. Eli vielä kerran tervetuloa Rova Malmström, ja teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Aion puhua ruotsia. Herra puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet. On minulle suuri kunnia tulla tänne tänään teidän luoksenne sisäasioista vastaavana komission jäsenehdokkaana. Monet teistä tunnette minut jo ajaltani Euroopan parlamentista tai ehkäpä tältä syksyltä, kun olin Ruotsin puheenjohtajamaan edustajana aika monissakin keskusteluissa tässä parlamentissa. Nyt olen edessänne uudessa asemassa ja odotan ilolla yhteistyötä teidän kanssanne seuraavan viiden vuoden aikana. Joulukuussa Eurooppa-neuvosto hyväksyi Tukholman ohjelman ja lähes samanaikaisesti Lissabonin ohjelma astui voimaan. Nämä kaksi kysymystä merkitsivät Euroopan parlamentille lisää vaikutusvaltaa ja tehokkaampaa päätöksentekoa neuvostossa. Lissabonin sopimuksen myötä sekä Tukholman ohjelman myötä meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus käsitellä niitä kysymyksiä, jotka ovat kansalaisille tärkeitä ja ne haluavat, että EU toimii. Yksikään jäsenvaltio ei voi yksin esimerkiksi käsitellä järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttamaa uhkaa. Yksikään jäsenvaltio ei voi kohdata sitä haastetta, mitä kasvava maahanmuutto merkitsee. Nämä ovat niitä alueita, joissa on hyvin selkeä lisäarvo tehdä yhteistyötä Euroopan tasolla. Olen täysin tietoinen siitä, että me, jotka edustamme e- EUta, meidän täytyy myös käsitellä kysymystä, joka liittyy puuttuvaan legitiimisyyteen. Ja se, että Eurooppa-vaalien osallistuminen on hyvin huolestuttavan matala. Me voimme luoda luottamusta toimielimiä kohtaan kuuntelemalla sitä, mitä ihmiset haluavat ja mitä he odottavat EUlta, ja sitten toimittaa tuloksia niissä asioissa. Meidän täytyy olla parempia vuoropuhelun käymisessä suuren yleisön ja siviiliyhteiskunnan kanssa, selittää heille, mitä me teemme ja miksi. Ja tämä vastuu on meillä kaikilla täälläkin. Tukholman ohjelma antaa meille mahdollisuuden huolehtia siitä, että kansalaisten uhat ja odotukset ovat keskiössä työssämme. Ja ne asiat, joita minä täällä nyt haluan teille esitellä, tulevat Tukholman ohjelmasta. Ja kun me laadimme tätä ohjelmaa, niin marraskuun päätöslausema oli suureksi hyödyksi. Minun tehtäväni on huolehtia siitä, että EUn politiikka sisäpolitiikan alueella kulkee käsi kädessä perusoikeuksien kanssa. Kaiken EU-yhteistyössä täytyy rakentua yhteisille arvoille ja niitä on kunnioitettava ilman poikkeuksia. Kansalaisten täytyy olla varmoja siitä, että he voivat elää varmassa ja turvallisessa Euroopassa, jossa heidän vapautensa, oikeusturvansa ja integriteettinsä on aina taattua. Minun työssäni EUn sisäpolitiikassa haluaisin, että avainsanana olisi solidaarisuus. On kysymys solidaarisuudesta EUn toimielinten kesken, komission, Euroopan parlamentin, neuvoston ja jäsenvaltioiden kesken silloin, kun me lähdemme hoitamaan tätä valtavaa tehtävää, eli luomaan yhteistä turvapaikka- ja maahanmuuttojärjestelmää, joka perustuu humanismille ja tehokkuudelle. On kysymys myös solidaarisuudesta kaikkien rikoksen vastaisten viranomaisten kesken, joiden on tehtävä paljon yhteistyötä, jotta he voivat taistella niitä uhkia vastaan, joita meillä edessämme on. On kysymys myös solidaarisuudesta komission sisällä niin, että voimme toimia yhteistyön ja kollegiaalisuuden hengessä. Nyt haluaisin olla hieman konkreettisempi. Ensinnäkin haluaisin kehittää yhteistä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa. Uskon tällaiseen globaaliin tapaan toimia, jossa me teemme yhteistyötä kolmansien maiden kanssa niin, että voimme tarjota suojaa niille, jotka sitä tarvitsevat, äh, tukea laillista maahanmuuttoa ja valvoa laitonta maahanmuuttoa. Turvapaikkapolitiikka on mahdollisuus konkreettisesti äh, puolustaa niitä arvoja, joita me haluamme puolustaa, nimittäin inhimillistä arvoa ja solidaarisuutta. Minä haluaisin kehittää EUta yhdeksi yhteiseksi turva-alueeksi kaikille niille, jotka pakenevat sortoa ja vainoa. Meidän on kehiteltävä yhteistä politiikkaa turvan ja turvapaikkapolitiikalle, joka perustuisi solidaarisuuteen ja ennakoitavuuteen ja jaettuun vastuuseen. Euroopan täytyy tarjota turvaa ja suojaa niille, jotka sitä tarvitsevat. Tällainen politiikka voi olla uskottavaa ja legitiimiä vain, jos me myös huolehdimme epäsäännöllisestä maahanmuutosta tehokkaalla tavalla. Yksi EUn kaikkein suurimpia menestyksiä on sisämarkkinat ja neljä vapautta. Poistamalla raja, valvonta maittemme välillä olemme tulleet lähemmäksi. Mutta se, että meillä ei ole sisärajoja, merkitsee sitä, että meidän on tehokkaammin valvottava myös ulkorajoja. Ja tähän kuuluu esimerkiksi palautuspolitiikka, joka on tehokas ja humaani. Ja tällaista politiikkaa on kehitettävä ja toteutettava yhteistyössä kolmansien maiden kanssa. Toisekseen haluaisin luoda järjestelmän lailliselle maahanmuutolle Eurooppaan. Useissa jäsenvaltioissa väestö ikääntyy ja EUn tuleva kilpailukyky on riippuvainen työmarkkinoista, jotka ovat dynaamiset ja joustavat. Tarpeet ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa, mutta on ihan selvä, että tulevaisuudessa meidän on lisättävä työperäistä maahanmuuttoa Eurooppaan. Siksi haluaisinkin painottaa sitä, että meidän täytyisi osoittaa, mitä etuja on siinä, että tulisi EUn laillisella ja säädetyllä tavalla. Mutta se, että tämä toimisi, niin silloin täytyy olla todellisia mahdollisuuksia. Ja tämä täytyisi merkitä myös äh, voittoja kaikille me tarvitsemme työtä, jota tapahtuu kohtuullisin ehdoin ja olosuhtein niin, että Euroopan taloudet ja yhteiskunta kehittyy. Samanaikaisesti meidän on saatava parempaa integraatiopolitiikkaa, joka vastaa jäsenvaltioiden työmarkkinoiden tarpeisiin ja joka ottaa pois esteitä näiltä uusilta ihmisiltä ja että he kykenevät osallistumaan yhteiskuntaelämään. Me tarvitsemme niin kutsua maahanmuutto-ohjesääntöä, joka varmistaisi sen, että maahanmuuttajilla olisi samat mahdollisuudet ja oikeudet kuin EU-kansalaisilla. Tässä meidän on parannettava yhtäpitävyyttä ja tehokkuutta nyky maahanmuuttopolitiikassa. ja sen vuoksi minä aion käydä lävitse kaiken sen lainsäädännön, jota tällä alalla on. Kolmanneksi haluaisin tällaisen sisäisen turvallisuusstrategian, joka perustuu yhteistyöhön, solidaarisuuteen ja perusoikeuksien kunnioittamiseen. Tämän strategian täytyisi mahdollistaa se, että voimme hyödyntää kaikkia niitä välineitä, joita meillä on, kun taistelemme erilaisia uhkia vastaan, kun puolustamme meidän oikeuksiamme ja vapauttamme ja varmistamme kansalaistemme turvallisuuden. Tässä on tärkeää, että huolehdimme esimerkiksi rajavalvontajärjestelmistä, rikosoikeudellisista järjestelmistä ja viranomaisten yhteistyöstä. Meidän on osoitettava kansalaisille, että olemme tosissamme, kun taistelemme järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, joka rikkoo meidän yhteiskuntamme ja joka uhkaa ihmisten elämää. Kysymys on terrorismista, ihmiskaupasta, lasten seksuaalisesta hyödyntämisestä, lapsipornografiasta, korruptiosta, nettirikollisuudesta ja huumeista. Tässä EU-viranomaiset, kuten Frontex, Europol ja Sepol, ovat tärkeitä. Yhteistyö myös Eurojustin ja perusoikeusviraston kanssa ovat tärkeitä. Ja minä tulen esittämään ehdotuksia siitä, millä tavalla viranomaiset voisivat paremmin toimia tässä ja aloitan Frontexista. Tehokas yhteistyö edellyttää myös tehokasta informaation vaihtoa. Tarkoitukseni onkin huolehtia siitä, että tämä tapahtuu kuitenkin niin, että suojellaan ihmisten integriteettiä ja että kaikki tapahtuu perusoikeuksien mukaisesti. Herra puheenjohtaja, Euroopan täytyy olla vahva kumppani yhä globalisoituvassa maailmassa. ulkoinen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden ulottuvuus on ratkaisevaa, jotta me saamme aikaan tuloksia. Yksi minun ensimmäisistä tehtävistäni tulee olemaan, että esittelen toimintasuunnitelman siitä, millä tavalla Tukholman ohjelma to- toteutetaan. Tulen tekemään sen yhteistyössä Vivian Reddingin kanssa. Toimintasuunnitelmassa tulee olemaan täysi luettelo kaikista niistä aloitteista, joihin ryhdymme yhdessä. Ja tämä tulee rakentumaan konkreettisiin ä, tietoihin ja, ja osaamiseen. Nyt kun Lissabonin sopimus on toimessa, niin eh, silloin lähes kaikki minun vastuualueeni päätetään yhteispäätösmenettelyn kautta parlamentin kanssa. Tämä on mielestäni hyvä muutos, koska se lisää legitiimisyyttä ja myös vastuun kantamista sisäpolitiikassa. Se merkitsee sitä, että te ja minä, me tulemme tekemään paljon yhteistyötä tulevina viitenä vuotena. Olen aina ollut eh, mukana eh, työssä, jossa on kysymys julkis, tavallaan avoimuudesta ja asiakirjojen saannista. Ja sillä tavalla minä tulen myös huolehtimaan siitä, että te saatte käsiin ne kaikki asiakirjat, joita tarvitsette. Tulen työskentelemään avoimuuden ja paremman lainsäädännön puolesta. Herra puheenjohtaja, minun seitsemän vuottani parlamentin jäsenenä on antanut minulle suurta kunnioitusta parlamentin työtä kohtaan ja minä tiedän, miten paljon osaamista ja sitoumusta ja asiantuntemista täällä on. Olen valmis tekemään yhteistyötä teidän kanssanne, että voimme turvata eurooppalaisia arvoja ja että voimme luoda kansalaisten Euroopan. Euroopan, joka kunnioittaa, tarjoaa suojaa, että me huolehdimme kansalaisten vapauksista. Euroopan, joka huolehtii niistä kysymyksistä, jotka ihmisille ovat tärkeitä jonka kautta voimme taistella järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, Eurooppa, joka takaa humaanin ja oikeudenmukaisen siirtolais- ja turvapaikkapolitiikan ja joka suojaa ulkorajoja Meillä on paljon työtä edessämme, mutta teidän osaamisen ja sitoumuksenne kautta minä tulen myös tekemään parhaani, jotta voimme toimittaa tuloksia näillä tärkeillä aloilla. Kiitos. Thank you, Mrs. Masson. You rushed. Kiitoksia, Malmström. Te vähän kiirehditte, jotta ehditte tähän 10 minuutin rajoihin ja saitte vielä minuutin joustovaraa. Eli toivottavasti kaikki nyt sitten pyrkivät samalla tavalla pitämään kiinni aikarajoista. Eli sitten aloitamme kyselykierroksen työjärjestyksen ja Dhontin järjestelmän mukaisesti. Ja ensimmäisenä puhu, puheenvuoron saa Busuttil. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Laivat lähtevät Afrikan rannikolta ja ryhtyvät matkaamaan kohti Euroopan rannikkoa. Ja nämä matkat ovat järjestäytyneen rikollisuuden järjestämiä. Se on skandaalimaista. E, kyseessä on inhimillinen tragedia, kun ihmisiä tuodaan näillä laivoilla yli salaa, heitä kuolee ja heille ko- koituu aivan suhteeton eh, taakka, siis koituu aivan suhteeton taakka näille eteläisen Euroopan maille, jotka joutuvat pelastamaan ihmisiä merestä ja sitten huolehtimaan heistä. Näiden maiden ihmiset seuraavat tätä kuulemistilaisuutta tänäänkin. He haluavat kuulla teidän selkeän sitoumuksen siitä, että tällainen inhimillinen tragedia lakkautetaan. Kysymykseni on yksinkertainen. Oletteko valmis sitoutumaan tähän? Lopetatteko laittoman maahanmuuton kerta kaikkiaan? Ja jos aiotte näin tehdä, niin millä tavalla? Thank you very much, uh, Mr. Busutil. Well, I agree with you. Kiitoksia, Busutil. Olen samaa mieltä siitä, että hyvin paljon tragedioita nähdään Välimeren alueella ja se tietysti täytyy pysäyttää. Euroopalla on velvollisuus ottaa vastaan ja suojella niitä, jotka tarvitsevat suojelua Genevan yleissopimuksen nojalla – ja heillä on oikeus palauttamiskieltoon ja turvapaikkaan, mutta meidän täytyy myöskin torjua laitonta maahanmuuttoa ja järjestäytynyttä rikollisuutta, koska tätähän tapahtuu hyvin paljon. En nyt tiedä, pystynkö yksin hoitamaan tämän, mutta teidän kanssanne yhteistyössä olen valmis tekemään yhteistyötä, jotta voimme puuttua tähän ongelmaan. Meidän täytyy vahvistaa Frontexia, kuten totesin alustuksessa, eli Frontexia tulee vahvistaa meidän täytyy lisätä solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä, jotta voimme jakaa tätä vastuuta. Ja pian meillä on käytössä turvapaikkavirasto Maltalla, ja sen avulla voimme hoitaa näitä ongelmia. Meillä on erilaisia palautusohjelmia, joita arvioidaan pian. Ja ehkä tästä voitaisiin tehdä jotain vähän vakaampaa ja pysyvämpää. Tarkastelen tätä heti, kun saamme nämä arvioinnit. Ja tietysti meidän täytyy tehdä hyvin paljon yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Näin voimme nähdä, miten Välimeren naapurimaiden, läpikulkumaiden kanssa voimme tehdä yhteistyötä, jotta voimme pysäyttää ihmiskauppaa. Ja sitten meillä on globaalinen lähestymistapa. Maahanmuuttoa on ollut jo Aatamin ja Eevan ajoista lähtien, ja sitä tulee jatkumaan niin kauan kuin maiden välissä on eroja poliittisesti ja taloudellisesti. Eli meillä pitää olla myöskin ulkopoliittinen elementti tässä mukana, jotta voimme tukea demokratiaa, ihmisoikeuksia ja talouskehitystä näissä maissa. Eli tämä kysymys on hyvin laaja ja monimutkainen, mutta olen valmis tekemään yhteistyötä parlamentin ja teidän kanssamme, jotta saamme ratkaistua nämä ongelmat. To Mr. Busut. Kiitoksia sitten Busutilta vielä. Jatkokysymys. Kiitoksia. Te annatte minulle toivoa siitä, että voimme päästä tässä kysymyksessä ratkaisuun. Nyt haluaisin kysyä teiltä pilottihankkeesta, jossa mukana tulisi olla seitsemän Euroopan unionin maata, joiden tavoitteena on auttaa maahanmuuttajia, jotka tulevat näistä maista siirtymään muualle Eurooppaan. Valitettavasti hanke pohjaa vapaaehtoisen solidaarisuuteen, mutta me tarvitsisimme sitovia solidarisuuden muotoja. Haluaisin tietää, millä tavalla solidarisuutta voidaan hyödyntää, eikä kaikki ole pelkkää sanahelinää. Well, I think we have received, we've gone quite... Me olemme menneet aika pitkälle solidaarisuuden alalla viimeisen kahden vuoden aikana. Olemme kehittäneet tämän turvapaikkaviraston, joka toivottavasti aloittaa toimintansa pian. Meillä on aika paljon varoja varattu Frontexille ja rajavalvontaan. Näitä varoja on lisätty tuntuvasti viime vuosina. Ja meillä on mukana tämän projekti, jossa on mukana yhdeksän maata. Olin toivonut, että siellä olisi enemmänkin maita, mutta se on hyvä lähtökohta. Ja ehkä tästä voidaan tehdä sitten vähän pysyvämpi hanke käyttämällä erilaisia välineitä. Ja hyvin pian teen ehdotuksia sen suhteen, miten voimme vahvistaa Frontexia lisäämällä jäsenvaltioiden osallistumista jotta ne pitävät kiinni velvoitteistaan ja ovat mukana tässä turvapaikka- ja maahanmuuttosopimuksessa. Kaikki jäsenvaltiot ovat tähän sitoutuneita. Mehän tiedämme, että eri maissa tilanteet ovat erilaisia, mitä tulee halukkuuteen toimia tällä alalla. Eli meidän täytyy korostaa tätä ja yrittää hoitaa tätä mahdollisimman monin välinein. Ja meidän pitää olla solidaarisia, ei pelkästään teoriassa, vaan myöskin käytännössä. Ja komissio käyttää näitä välineitä mahdollisuuksiensa mukaan. Mr. Moraes. Kiitoksia. Seuraavaksi Moraes. Um, um, Kuten kollega totesi, eh, solidaarisuus on yksi tärkeimmistä asioista, joita käsittelitte. Mutta avauspuheenvuorossanne mainitsitte myös perusoikeuksien kunnioittamisen. Te olette ensimmäinen sisäasioiden komissaari ja asiat jaetaan sisäasioihin ja perusoikeuksiin, mutta kaikki asiat, jotka meidän ryhmällämme ovat tärkeitä, koskevat terrorismivastaisia toimia, maahanmuuttoa, näitä bodyscannereita ja muuta. Kaikki nämä asiat sisältävät myös perusoikeusnäkökulmia, kuten myöskin turvallisuutta. Millä tavalla aiotte perehtyä tähän asiaan? Tietysti teillä on myös toinen komissarin jäsen apunanne, mutta nämä aiheet ovat jatkuva konfliktin lähde. Eurodakista esimerkki, joka selkeästi osoittaa, millä tavalla tämä toimitsee, toimii. Sormenjälkitietokannan pitäisi olla pelkästään maahanmuuttotietokanta ja turvapaikkatietokanta. Te olette näiden keskusteluiden keskellä. Mikä teidän näkemyksenne on sen suhteen, millä tavalla nämä kiistat voidaan ratkaista niin, että kunnioitetaan perusoikeuksia, mutta otetaan myös huomioon tärkeät turvallisuusnäkökulmat? Edustaja Malmström. Well, it is a new division of, of, of labor. Kiitoksia. Tässä on nyt jaettu tämä työ uudelleen. Tästä Barroso on päättänyt. Ehkä siksi, että Tukholman ohjelman toimeenpano on niin valtava, eli näin oli pakko toimia. Siihen ehkä olisi tarvittu kolme miestä. Mutta me olemme samassa pääosastossa ja teen erittäin läheistä yhteistyötä Redingin kanssa ja hän viime viikolla totesi, että hän haluaa valtavirrallistaa kaikkia komission päätöksiä liittyen perusoikeuksiin ja tein läheistä yhteistyötä hänen kanssaan näissä kysymyksissä. Erona on nyt se, että meillä on Lissabonin sopimus ja meillä on yhteispäätösmenettely. Ja uskon, että monet ehdotukset, jotka minä Lissabonisoin ja toimitan parlamenttiin, ne ovat mukana yhteispäätösmenettelyssä ja tiedän, että nämä ihmisoikeudet ja perusoikeudet ovat hyvin paljon esillä täällä parlamentissa ja meidän täytyy varmistaa, koska tästä saattaa aiheutua konflikteja niin että tämä konflikti voidaan hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla. Ja jotka tuntevat minut tietävät, että olen koko poliittisen uran aikana toiminut ihmisoikeuksien puolesta, enkä olisi ryhtynyt tähän, jos en uskoisi, että voimme korostaa perusoikeuksia nyt tämän salkun osalta. Kiitoksia. Sitten meillä jatkokysymys. Kiitoksia puheenjohtaja. No, vaikka kaksi naistakin on, niin kyllä teillä suuria haasteita on edessänne, josta yksi on jälleen kerran näiden ongelmien ytimessä. Se on se mahdollisuus, josta juuri kuulimme, kun siteratti Ranskan ministeriä, todettiin, että Espanjan puheenjohtajan valtiolla pitäisi olla eurooppalainen PNR-järjestelmä. Meillä on ollut niin paljon ongelmia Yhdysvaltain PNR-järjestelmän kanssa, niin miten hoitaisitte tämän tyyppisen haasteen? kun ymmärretään, mitä on kuitenkin PNR-järjestelmästä opittu tähän mennessä. Mrs. Malmström. Niin matkustajatieto on yksi esimerkki Yhdysvaltojen kanssa. EUlla on tässä asiassa työryhmä ja pian he kokoontuvat parin päivän tai viikon kuluttua ja silloin arvioidaan tätä EUn ja Yhdysvaltojen välistä yhteistyötä, mitä tulee etuihin ja kustannuksiin, ihmisoikeuskysymyksiin, tietosuojaan, suhteellisuusperiaatteeseen. Eli meidän täytyy tarkastella tätä ennen kuin etenemme. Ja myöskin olen valmis sitoutumaan siihen, että teemme yleiskatsauksen kaikista tiedoista ja rakenteista, joita meillä on käytössä EU:ssa, jotta voimme arvioida, mitä meillä on, mitä meiltä puuttuu, mikä on ylimääräistä, miten tämä voidaan organisoida paremmin. Ja kun tätä tehdään, niin tietysti tehokkuus, suhteellisuusperiaate ja hyödyllisyys ja tietosuojakysymykset pitää ottaa selvästi huomioon. Thank you. The floor goes to... Kiitoksia. Sitten Hennis Plaschert. Pleased to see you here today. Kiitos. Mukava nähdä teidät täällä tänään. Kaikki puhuvat siitä, että meidän pitää saada välittömästi yhteinen turvapaikka- ja siirtolaispolitiikka. Minun kysymykseni kuuluukin, paremman lainsäädännön puitteissa voisitteko te mainita yhden direktiivin, jota pitäisi pitää nykyisen turvapaikkapaketin pohjana? Kuten Simon Busutil sanoi, on ihan selvää, että irakilaisten maahanmuutto, että laiton maahanmuutto on kasvussa ja sen vuoksi meidän täytyy huolehtia rajoilla tästä. Minkä konkreettisiin toimenpiteisiin te ryhdytte, jotta voisitte vähentää tätä halua laittomaan maahanmuuttoon? Ja sitten mitä tulee lailliseen maahanmuuttoon, niin halut, monet yritykset haluavat nimenomaan koulutettua väkeä. Komission on kuitenkin tämän auttamiseksi hyväksyttävä direktiivi, josta puhuttiin jo vuonna 2005. Tuletteko te pitämään tätä prioriteettina? Blossom. Yes, thank you. Lots of questions. Kiitoksia. Olipas paljon kysymyksiä. No kahdesta minuutissa. Ensimmäinen kysymys, niin kyllä. Uskon, että on paljonkin tehtävää koko tässä turvapaikkapaketissa, jota täytyy tarkastella yhdessä. Mutta vastaanotto-olosuhteet ovat tietysti selkäranka koko paketissa. Meillä täytyy olla samanarvoiset järjestelmästä, millä tavalla ihmisiä otetaan vastaan, jotta voidaan ennakoida, jotka ovat tunnettuja ja jotka, kriteerit, jotka jäsenvaltiot voivat täyttää. Järjestelmät ovat niin kovin vaihtelevia Euroopan unionissa, että jos me haluamme yhteisen turvapaikkapolitiikan, niin meillä täytyy olla myös samat vastaanotto-olosuhteet, ja se on tietysti tärkeää. Niin, muuttaminen on aivan globaali ilmiö, aataminen aivan ajoista lähtien. Emme me sitä pysty lopettamaan, mutta jos haluamme uskottavan turvapaikkapolitiikan, niin meidän täytyy valvoa silloin toimintaamme. Ja me tarvitsemme paljon erilaisia tasoja, että näin voidaan tehdä. Jäsentäni niin tässä niitä jo monia ja en aio niitä toista, koska aikaa on niin vähän. Haluan kuitenkin varmistaa sen, että meillä on myös laillisia tapoja päästä Eurooppaan ja voimme niitä tarjota, niitä täytyy säännellä. Niiden täytyy olla ennakoitavissa olevia ja jäsenvaltioiden täytyy niistä sopia. Muutama direktiiviä tässä ehdottaisin, josta yksi koskee kausityöntekijöitä ja sitten meillä on yritysten välinen direktiivi, joka helpottaa henkilökuntasiirtoja, sillä tänä päivänä tässä suhteessa on paljon hankaluuksia. Pyrimme helpottamaan siis näitä olosuhteita. Nämä ehdotukset on esittää jo tämän vuoden alussa jotta asiasta voidaan keskustella sitten Euroopan parlamentin kanssa. Thank you. Back to Mrs. Hennis Blaschert. Kiitoksia vielä Hennis Blaschert. Kuten mainitsin, tiukemmat raja, tiukempi rajavalvonta ei ole ainoa ratkaisu, mutta toki tärkeä. Mainitsitte, että haluatte vahvistaa Frontexin roolia ihan oikein. Tällä hetkellä Frontexilla ei ole omia välineitään ja jäsenvaltioilla ei ole mitään velvoitteita toimittaa sitä. Aiotteko te ottaa käyttöön jonkin näköisen järjestelmän Frontexille tai jäsenvaltioille niin, että ne voivat osallistua eri tavalla, vai olisiko parempi, että Frontexilla olisi oma välineistä? Mikäli ei, niin miksi ei? Ja jos, niin mihinkä ryhdytte? Ja ihan yleisellä alalla, miten te arvioitte jäsenvaltioiden halun toimia, mikäli todellakin vaaditaan solidarisuutta. Millä tavalla aiotte parantaa jäsenvaltioiden poliittista halukkuutta tuoda Eurooppaa eteenpäin turvapaikkapolitiikassa? Yes, thank you. Well, I will, as I said... Niin, kiitoksia. Kuten totesin, hyvin nopeasti, jos te minut hyväksytte, niin tämän vuoden alussa esitän jo Frontexin uudistamisehdotuksen, joka sisältää ehdotuksia myös erityisosioista ja siitä, millä tavalla Frontex voi tulevaisuudessa toimia muiden virastojen kanssa. Ehdotan myös, että Frontex voi ostaa omat välineistönsä, joita se voi käyttää omissa tutkimuksissaan. Siitä on hyötyä ja se helpottaa sen toimintaa, sillä joskus jäsenvaltiot sitoutuvat kyllä operaatioihin, mutta sitten eivät sitten ei suunnittelu kuitenkaan ole helppoa. Frontexille pitää antaa nämä mahdollisuudet ja siellä täytyy olla henkilökuntaa ja asiantuntemusta, jotta se voi kouluttaa rajavartioita ihmisoikeuskysymyksissä ja palauttamiskieltoperiaatteessa. Busuttelin kanssa jo asiasta keskustelimmekin. Minusta meillä on paljon erilaisia välineitä, rahoituksellisia, poliittisia, turvapaikkavirasto, ja olen todella sitoutunut näihin hankkeisiin ja pyrin tekemään niistä vakaita. Meidän täytyy tietysti tehdä myös yhteistyötä yhdessä, jotta nähdään millä tavalla asiat viedään eteenpäin neuvostossa. En minä naivi ole, kyllä minä ymmärrän mitä ongelmiakin tässä eteen, edessä on. Sargentini. sitten Sargentini. Yeah. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Jos nyt saan sanoa, niin vihreillä on kovasti toiveita sen työn suhteen, jota te toivottavasti teette maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksissä. Mutta yksi kysymys. Aikaisemmin olemme huomanneet, että komission ehdotukset asioihin, jotka liittyvät lailliseen maahanmuuttoon, ovat jääneet jumiin neuvostoon. Mikä on teidän kantanne tähän ja millä tavalla te hoidatte nyt tämän kysymyksen, että nämä ehdotukset ovat jääneet jumiin neuvostoon? sen jälkeen, kun on tehty poliittinen suunnitelma 2005 laillisesta maahanmuutosta, emme ole nähneet kovinkaan paljon konkreettisia tuloksia. Ja erityisesti mainitsin nyt tämän yhdenmuotoisen luvan, joka liittyy kausityöntekijöihin. Eli voisitko kertoa meille, millä tavalla aiotte puuttua näihin kysymyksiin ja onko teillä näissä asioissa konkreettisia suunnitelmia? Thank you very much, miss, miss. Kiitoksia edustaja Sargentini ja kiitoksia luottamuksesta. En minä mikään supernainen ole, mutta pyrin tekemään parhaani. Niin, Tukoman ohjelmassa asia on aivan selvä. Amsterdamista lähtien itse asiassa jo, että jäsenvaltiot haluavat sitoutua luomaan laillisen maahanmuuton ohjelmia. Me tarvitsemme ihmisiä Euroopassa. Nyt on talouskriisi, joka kyllä menee ohi, ja me tarvitsemme jo eri toimialoilla. Tämä tietysti riippuu maasta toiseen Tarvitsemme ihmisiä ja sehän käy aivan selväksi myös tästä Euroopan 2020-strategiasta. Taloutemme tarvitsee sitä. Me tarvitsemme juridisia tapoja, joilla päästä Eurooppaan ja tämän avulla voidaan myös taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan. Ja laillisten maahanmuuttajien saamat edellytykset ja ehdot ovat tietysti tärkeitä. Meille täytyy olla tiettyjä oikeuksia, jotka vastaavat EU-kansalaisten oikeuksia. Se on tärkeää, jos haluamme houkutella ihmisiä Eurooppaan. Siitä voi olla kovasti hyötyä taloudellemme. Heidän avulla saamme kulttuurista rikkautta, yrittäjyyttä ja kokemusta. Kuten totesin, tässä on kolme ehdotusta. Kausityöntekijät ensinnäkin sitten yritysten välinen direktiivi. Ja myöhemmin tänä vuonna esitän myös tämän harjoittelijadirektiivin. Meidän täytyy yhdessä neuvostona teidän kanssanne sitten työskennellä, jotta voimme tehdä kaikesta toteutettavissa olevaa. Tästä on siis syöty Euroopan taloudelle. Me voimme näin vahvistaa myös kehitystä muissa maissa, kun teemme sopimuksia kolmansien maiden kanssa. Jos nämä maat äh, haluavat taistella kanssamme laitonta maahanmuuttoa vastaan, niin niille täytyy antaa mahdollisia, mahdollisuuksia äh, myös muuttaa maahan laillisesti. Näin me voimme tätä asiaa työstää ja aion hyvin piakkoin esittää nämä ehdotukset jo tämän ensimmäisen puolivuotiskauden aikana. Shift my question. Eli jos sopii, niin siirtäisin jatkokysymyksen kollegalleni Flotrelle. Eli Flotre esittää jatkokysymyksen. Kiitoksia. Kun otetaan mukaan maahanmuuttotyöntekijät, jotka ovat laillisesti Euroopassa, hyvin usein heidän oikeuksiaan rikotaan ja heitä syrjitään. No muut kollegat Kalabrian alueelta kävimme siellä ja näimme, että näiden henkilöiden oikeuksia puoletaan maatalousalalla. Ja tämä on yksi merkittävä ongelma. Ja te sanoitte, että te haluaisitte selkeästi ottaa esille perusoikeudet, ja teillä on paljon kyllä tekemistä. Viime viikolla Frontexin johtaja oli täällä, että haluatte vahvistaa Frontexin valtuuksia ja ottaa jäsenvaltiot enemmän mukaan Frontexin suorittamaan työhön, mutta nyt puhutte sitten Frontexin pääjohtajasta, ja ikään kuin hän olisi käännyttänyt Euroopasta pilaantuneita tuotteita. Eli tätä inhimillistä ulottuvuutta ei ollenkaan ole otettu huomioon. Eli teillä on erittäin ratkaisevaa työtä edessänne, jotta maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat ja muut voivat nauttia oikeuksistaan niin kuin ne pitäisi taata. Eli miten täytyy toimia, jotta te onnistutte tässä haasteessa? Niin, olen aivan tietoinen tästä ongelmasta. Ja kuten totesitte, laittomillakin maahanmuuttajilla on ihmisoikeuksilla ja Euroopan unionin täytyy aina näitä puoltaa. Meillä on aina velvollisuus puoltaa myös koko planeetan asukkaiden ihmisoikeuksia. Sitten kausityöntekijöistä tämä direktiivi sen avulla pyritään takaamaan työntekijöiden oikeudet. Italia ja muut maat tarvitsevat näitä työntekijöitä, mutta meidän täytyy samalla taistella myöskin järjestäytyntä rikollisuutta vastaan. Nämä ihmiset ovat usein ihmiskaupan uhreja. Näin heillä ei ole oikeuksia, ei palkkaa, ei mitään. He joutuvat myös yritysten muutosten kohteeksi hyvin usein. Euroopan unionin täytyy aina, vaikka kysymys onkin rajojen puolustamisesta, meidän täytyy aina kunnioittaa palauttamiskieltoperiaatetta, kunnioittaa turvapaikanhakijoiden oikeuksia, toimia niin, että jokainen yksilö voi pyytää turvapaikkaa, jos hän näin haluaa. ja onpa vastausta kyllä tai ei, se on toinen asia, mutta Euroopan täytyy aina toimia tällä tavalla ja yhdessä komissiosen Redingin kanssa aion toimia niin, että Frontex ja muut kunnioittavat aina ihmisoikeuksia. Now to Mr. Kirkhope. Sitten Kirkhope. Commissioner, the events... Puheenjohtaja. Viimeisten viikkojen tapahtumat ovat korostaneet EUn toimintaa terrorismin torjunnassa. Tokhelman ohjelmassa todetaan, että meillä pitää olla laajaa Euroopan laajuista strategiaa terrorismin torjunnassa, rajat ylittävässä rikollisuudessa, esimerkiksi ihmiskaupassa, internetin väärinkäytössä, nettirikollisuudessa ja tupakon salakuljetuksessa. Ja myöskin korruptiota pitäisi torjua vahvemmin. Jäsenvaltioissa on resursseja ja instituutioita, virastoja ja tiedonvälitysverkostoja. Haluaisin kysyä, millä tavalla aiotte edetä terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden osalta täällä ja myöskin otan huomioon kansainväliset kumppanimme. Ja kun tässä asiassa toimitaan, teidän pitää erityisesti muistaa suhteellisuusperiaate Euroopan toiminnassa. Mrs. Massum. Thank you, Mr. Kiitos, edustaja Kirkhope. Itse asiassa tämä on yksi niistä prioriteeteista, joka jotka tulen toteuttamaan mahdollisimman nopeasti. Me tarvitsemme sisäistä turvallisuusstrategiaa, että voimme taistella kaikkia näitä uhkia vastaan, järjestäytynyt rikollisuus, terrorismi ja niin edelleen. Euroopan unioni on jo tehnyt jotain, mutta meidän täytyisi nyt kattavammin käyttää ja arvioida ne välineet, jotka meillä on terrorismin vastaisessa taistelussa. Tulen tekemään täyden uudelleen tarkistuksen kaikissa näissä terrorismin vastaisissa välineissä, mitä tulee tiedon vaihtamiseen, yhteistyön kolmansien maihin kanssa, mukaan lukien amerikkalaiset ja muut, lainsäädäntöön, niin että meillä on varat ja se politiikka, mitä tarvitaan. Meidän on saatava aikaan tämmöinen kattavampi puitteisto terrorismin vastaiselle taistelulle. Meitä saattaa puuttua jotain, meillä saattaa olla päällekkäisyyksiä, joita meidän on poistettava. Ja tulen tekemään tämän arvion ja, ja tulen sitten tälle valiokunnalle sen raportoimaan. Mitä tulee sitten uuteen, eh, uusiin informaatioihin, sanktiojärjestelmiin, ainahan ne täytyy arvioida suhteellisuuden, lisäarvon, kustannusten perusteella ja luonnollisesti täytyy huomioida hyvin vahvasti perusoikeudet ja tietosuoja. Ja kuten sanoin aluksi, tulen tarkastelemaan kaikkia näitä asioita näiden kriteereiden pohjalta. Mitä tulee terrorismiin, meidän täytyy arvioida nämä välineet niin, että voimme ennaltaehkäistä, suojella, syyttää, vastata Meillä on erilaisia virastoja ja mahdollisia toimenpiteitä ja uskon, että voimme jatkossa enemmänkin painottaa uhrien asemaa, vaikkakin tälläkin alalla on jo jotain tehty, niin paljon enemmän on tehtävä terrorismin uhrien hyväksi. Ja tämä tullaan tekemään sisäisen turvallisuusstrategian puitteissa. jatkokysymys. Niin, tämä vastaus kyllä rauhoitti minua, mutta riippumatta siitä, kuinka paljon naisia toimii tällä alalla, Voiko komission jäsen hyvin voimakkaana ja myönteisenä naisena varmistaa minulle ja tälle valiokunnalle, että sama suhteellisuus, josta on juuri keskusteltu, otetaan huomioon silloin, kun mietitään lainsäädäntöä, jota määrätään jäsenvaltioille tässä rikollisuuden torjunnassa. Ja että edelleen keskitytään laajempaan yhteistyöhön ja milloin mahdollista myöskin kansallisten prioriteettien ja myöskin opt-out-mahdollisuuksien huomioon ottamiseen. Ja tällainen yksipäinen lähestymistapa näihin kysymyksiin ei välttämättä aina ole tehokas. Kuten te sanoitte, niin terrorismin alalla Euroopan unilla ei ole kovinkaan monia oikeudellisia lainsäädännöllisiä välineitä, koska vastuu on jäsenvaltiotasolla ja EU lähinnä koordinoi sitten näitä toimia ja tarkastelemme, millä tavalla voisimme vahvin, vahvistaa esimerkiksi e, ennaltaehkäisyä, suojelemista ja sellaista. Mutta haluaisin tästä tällaisen, kun sanoin, että haluan tehdä tästä tällaisen kattavan kannan, niin se ei tarkoita, että tekisin uusia lainsäädäntöehdotuksia, vaan haluaisin yleiskuvan siitä, Tämä valiokuntahan otti asian esiin edeltäjäni Baron kanssa. Meidän täytyy katsoa, mitä meillä on, millä tavalla näitä välineitä voitaisiin käyttää paremmalla tavalla. Voisimmeko poistaa joitakin, jos ne ovat turhia, tai ehkäpä jossain on porsaan reikiä, miten me voimme ne tukkia ja niin edelleen. Näistä olen kaikista valmis keskustelemaan kanssanne. Senior Tavares. Obrigado. Tavares. Omström. Aqui. Uh, gostaria de conhecer... Rova Malmström Haluaisin tietää, mitä mieltä olette turvapaikkakysymyksistä? Ette nyt yleisistä julistuksista, vaan ihan näistä konkreettisista tapauksista. Tästähän puhuttiin parlamentissa viime viikolla. Me puhuimme sopimuksesta Libyan kanssa, ja se oli hyvä uutinen. Mutta Espresso muutamaa päivää myöhemmin kertoi siitä, millä tavalla Libya kohtelee maahanmuuttajia. He ovat Saharan autiomaassa ja lähes kuoleman kielissä. Eli mitä te aiotte tehdä? Miten aiotte toimia? Aiotteko tarkastaa Frontexin valtuuksia, jotta voitaisiin palata vanhaan perinteeseen, eli esimerkiksi näihin meripelastuksiin? Miten te aiotte toimia ja ottaa huomioon EUn periaatteet, ja niin, että ketään ei palauteta maahan, joka ei noudata Geneven yleissopimusta ja joita siis syrjitään esimerkiksi rodun tai ihonvärin perusteella. Mitä aiotte tehdä? Well, thank you, sir. I'm not... Niin, kiitoksia. Jos ymmärsin kysymyksenne oikein, niin palatkaa sitten asiaan, jos ei näin ollut. Euroopan unionissa kaikilla ihmisillä on velvollisuutena säästää ihmishenkiä. Ja kun vahvistan Frontexin asemaa, joudun tarkastelemaan myös merioikeutta. Ja tiedän, että jäsenvaltioille on ollut vaikea päästä määritelmästä yksimielisyyteen. Nyt neuvostossa on tällainen olemassa, joka sitten esitetään parlamentille, jotta voitaisiin saada selvyyttä siihen, mitä velvollisuuksia jäsenvaltioilla on silloin, kun ne toimivat Frontexin kanssa samalla alalla. Toivottavasti asiasta päästään yksimielisyyteen, sillä se helpottaa tilannetta. Palauttamiskieltoperiaate on kansainvälinen yleissopimus, joka sitoo meitä Euroopan unionin jäsenvaltiota. Meidän täytyy varmistautua siitä, että voimme tarjota suojaa ihmisille, jotka pakenevat sortoa, ihmisoikeusrikkomuksia, diktatuureja ja niin edelleen. Joskus on vaikea tietää, jos puhutaan vaikkapa Välimeren alueen maista, että pakenevatko he henkensä säästämiseksi vai siitä syystä, että he etsivät yksinkertaisesti parempaa elämää, kuin eurooppalaiset muutama sata vuotta sitten. Neljäsosa minun maani asukkaista lähti Ruotsista sata vuotta sitten, koska olot olivat niin huonot, he etsivät parempaa tulevaisuutta Yhdysvalloista ja olivat mukana rakentamassa Yhdysvaltoja ja näin löysivät sieltä uuden kodin. Libyan kohdalla tietysti tilanne on se, että meidän täytyy keskustella sen kanssa. Se on tärkeä naapurimaa, se on kauttakulkumaa. Se lähettää myös paljon ihmisiä. Meidän täytyy puhua Libyan kanssa. Helppohan se ei ole, koska Libya ei välttämättä ole hirvittävän demokraattinen maa, mutta täytyy löytää tapoja, jonka avulla voidaan saada yhteistyötä aikaiseksi. Tiedän, että komissio ja aiempi puhujohtajan valtio on ottanut yhteyttä Libyaan. Pienin askelin mennään eteenpäin, mutta Libyan kanssa täytyy puhua ja katsoa, millä tavalla voimme sen kanssa tehdä yhteistyötä. Meidän täytyy siitä sitten vahvistaa sitä sitoumusta, joka Libyallakin on, jotta ihmisiä kohdellaan tasavertaisesti. Ja voidaan auttaa myös niitä ihmisiä, jotka ovat jo Libyassa, jotta voidaan parantaa siellä olevia vastaanotto-olosuhteita. Helppoahan se ei ole. Kauan siihen menee. Mikrofoni puuttuu. Thank you. Kiitoksia. Ja sitten Tavares vielä jatkokysymys. Senhora Malmström, falamos do lado dos problemas, vamos falar... Niin, Rova Malmström. Täällä puhutaan nyt ongelmista, ja nyt pitäisi puhua myöskin vähän ratkaisuista. Yksi ratkaisuista on se, että ei jaeta näitä pakolaisia koko EUn alueelle. On 200 000 pakolaista, joille on löydettävä kotipaikka, Yhdysvallat ovat ottaneet vastaan aika suuren osan näistä. Ja Euroopassa voitaisiin ottaa vastaan 100 000 per vuosi. Tällä hetkellä lukemaan 5 000 per vuosi, eikä ole mitään virastoa, joka hoitaisi näitä kysymyksiä jatkuvasti EUn piirissä. Ei ole mitään rakennetta, joka toimisi näiden kysymysten parissa, ja ehkä näin pitäisi tehdä, jos siirrytään 5 000 100 000 vuodessa. Te sanotte, että pitäisi olla yhtäläiset oikeudet laillisilla maahanmuuttajilla. Koskeeko tämä myöskin näiden maahanmuuttajien äänioikeutta, oli se sitten laillisista tai laittomista? No ehkä ymmärsin väärin teidän kysymyksenne, koska siinä oli niin paljon näitä asioita. Niin, äh, mitä tulee tähän äh, direktiivin, olen äh, kuulemaan, tulen kuuntelemaan teitä, koska se, millä tavalla ihmisiä asutetaan, se on yksi ratkaisu. Monet maat ovat äh, siihen osallistuneet, siinä voisi olla muitakin ja unionista, mutta kyllä myös kolmannet maat voisivat tehdä enemmän. Tämä voisi olla yksi ratkaisun malli, jotta nämä ihmiset saisivat äh, katon pääse päälle ja tällä tavalla unionikin voisi kantaa vastuunsa. Signore Borghezio. Kiitos sitten Borgetsio. Designato, apprezzato molto l'approccio. Hyvä komission jäsenehdokus. Minä kovin arvostan tätä teidän äh, järkevää lähestymistapaanne tähän tulevaan tehtävänne. Olen kuitenkin hieman huolissani, täytyy todeta. Ja toivon, toivon että kykenisitte kommentoimaan hieman enemmän monikansallisia yrityksiä koskevaa direktiiviä. Nehän ovat usein täällä keskustelussa esillä. Olemme kuunteleet Pohjois- ja Etelä-Euroopan edustajien puheenvuoroja ja Euroopan unionin toimielimet ovat kes- keskittyneet inhimillisen kohtelun, varsinkin kun puhutaan turvapaikoista. Monet maat ovat kuitenkin tässä hiljaa ja kun niitä pyydetään tekemään jotain, minun maani Italia, muutkin maat Kreikka, Malta joutuvat puolustamaan itseään silloin, kun kysymys on useiden maahanmuuttajien vastaanottamisesta ja ne joutuvat kärsimään tämän tilanteen vaikutukset. On tärkeää tarkastella yksityiskohtia. sen Ferrero Waldner ryhtyi käytännön toimenpiteisiin unionin nimissä. Meidän ei tulisi tarkastella erikseen seitsemän maata, vaan kaikkien maiden tulisi olla mukana maksamassa näitä maahanmuuton kustannuksia, eikä vain niiden maiden, joihin tämä toiminta kohdistuu suoraan. Has... Mutta EU:ssa ollaan usein tyytyväisiä siihen, että olemme ensisijaisia ihmisoikeuksien ja ihmisarvon puolustajia maailmassa. Eli meidän täytyy myöskin ottaa vastaan ihmisiä, jotka haluavat suojaa, kun he pakenevat sortoa ja diktatuureja. Ja kaikille jäsenvaltioilla on tässä vastuu. No joillain mailla on tietysti suurempi vastuu, toisella hiukan vähäisempi, mutta kaikki EUn jäsenvaltiot ovat kuitenkin vastuussa näissä kysymyksissä, ja näin pitää ollakin. Paljon on puhuttu siitä, miten jaetaan tämä vastuu EUn sisällä. Olen antanut muutamia ajatuksia sen suhteen, miten tämä voidaan toteuttaa. Tietysti paljon painetta on Välimeren alueella tietyissä maissa, mutta myöskin valtaosa maahanmuuttajista Eurooppaan oli status mikä hyvänsä, tulevat lentoteitse Itä-Euroopasta tai sitten muilla liikennevälineillä. Eli kyse ei ole pelkästään Välimeren alueesta. Mutta tiedän kyllä, että painetta on kovasti Välimeren alueella. Ja minulla on muutamia ajatuksia tämän suhteen liittyen Frontexiin, näihin asuttamisohjelmiin, eri sopimuksiin ja yhteistyöhön, jota voidaan harjoittaa kolmansien maiden kanssa Välimeren alueella. Ja jatkan tätä työtä, mutta haluan todella korostaa, että meillä on kansainvälisiä sitoumuksia ottaa vastaan ihmisiä, jotka hakevat turvapaikkaa ja myöskin myöntää heille tiettyjä oikeuksia. Kiitoksia. Sitten ilmeisesti Batson esittää jatkokysymyksen. Vai vieläkö? Ah, Borghezio uudelleen. Io spero quindi che lei... Eh, Kiitoksia. Hyvä komission jäsenehdokas. Toivottavasti vastaatte juuri tähän erityiseen kysymykseen, jonka esitin. Eli siihen, että Euroopan unionin tulisi soveltaa turvapaikkasäännöksiä niin, että se ottaa huomioon humanitaarisen ulottuvuuden. Toivottavasti tässä tätä taakan jakoperiaatetta käytetään, sillä kaikkien 27 jäsenvaltion kaikki 27 jäsenvaltiota kyllä haluavat hyviä aikomuksia saada aikaan, mutta niitä ei kuitenkaan riittävästi tehdä. Frontexissa pitää saada aikaiseksi uudistuksia ja siinä on paljon erilaisia näkökulmia, joihin moni kollega on ottanut kantaa. Otan itse niistä esille kaksi. Ähm, palauttamiskysymys on tietysti yksi tärkeä asia, jota Frontex voisi hoitaa, mutta siinä pitäisi kaikkien jäsenvaltioiden olla mukana, eli jakamassa tätä taakkaa sitä ei tulisi pelkästään asettaa niiden maiden vastuulle, jotka näitä ihmisiä vastaanottavat, mukaan lukee minun maani. Toinen asia, olisiko mahdollista ottaa käyttöön tällaisia tunnistuskeskuksia? Pitäisikö Frontexin niitä koordinoida? Uh, yes, thank you, Mr. Borghesi. Um... Kiitoksia, Borghesio. Niin Frontexin pitäisi pystyä, ja ehdotuksessani, jonka on tehdä, sitä nyt vielä ei ole muotoiltu, minä täytyy vielä kuunnella muita ehdotuksia, mutta tulen ehdottamaan, että siellä voitaisiin ostaa omat välineet, jotta siellä voi, olisi enemmän välineitä toimintaansa varten yhteisissä hankkeissa. Viime kädessä vastuu tietysti raja-asioissa kuuluu jäsenvaltioille, mutta Frontex voi koordinoida ja auttaa. Ja Frontex voi auttaa jäsenvaltioita siinä, kun ihmisiä palautetaan kotimaihinsa sen jälkeen, kun on kunnolla tutkittu asiat, että kyse ei ole ihmisistä, jotka hakevat turvapaikkaa, ja jos näin on on, sitten menettelyt pitää toimittaa oikein ja heidät voidaan lähettää pakaisin ilmaisen pelkoa, että heitä kohdellaan väärin ja tähän liittyy tämä palauttamiskielto. Mutta viime kädessä vastuu tietysti on aina jäsenvaltioissa. Mr. Bonds, I guess. Mr. Bonds. okay. Sitten Morvai. Köszönöm szépen. Két rövid történet és a reakcióját várom. Ihan lyhyt kommentti ja kysymys. 2006, 21. lokakuuta, 10 000 ihmiset osoittivat mieltänsä vuoden 1956 vallankumouksessa. Poliisi kuitenkin hyökkäsi, käytti kyynelkaasua ja muita keinoja. Monet loukkaantuivat. Paikalla oli myös paljon turisteja Unkarin ulkopuolelta, mutta poliisi vain tavallaan törmäsi näihin ihmisiin ja käytti väkivaltaa. Näin kävi Budapestissa. Toisekseen tunnettu poliitikko joku tuli hänen kotiinsa ja tutki hänen asuntonsa. Keskellä yötä tämä henkilö vietiin kotoa pois. Mitään pidätysmääräystä ei kuitenkaan ollut. Asunnossa tehtiin tutkimus ja sitten tehtiin, kaikki asiat tutkittiin ilman mitään takulappusi tai mitään, vietiin hänen äh, tietokoneensa ja kaikenlaista äh, informaatiota ja esimerkiksi Lufthansa liittyvää yrityksen tietoa vietiin. Kaikki tämä takavarikoitiin ilman mitään äh, oikeutusta. Nämä kaksi asiaa tapahtuvat minun maassani. Thank you, madam. Um, um, I think I, I cannot really answer. Mm, kiitoksia. En usko, että oikein voi tähän vastata. Sillä muistan kyllä vuoden 2006 tapahtumat. Ja tiedän, että Ruotsin ministerikin oli paikalla. Muista, minkälaisia väkivaltaisuuksia siellä oli. Yes, uh, and... Mutta tietysti Unkarin viranomaisten asiana on tutkia sitä, menikö poliisi liian pitkälle tai reagoiko se tavalla, joka ei noudattele Unkarin lainsäädäntöä. Kyseessähän on kansallinen tapaus, ei komissio voi siihen ottaa kantaa, enkä tunne sen yksityiskohtia. Valitanen siis voi vastata teidän kysymyksiinne. Back to Mrs. Morvai. No. Sitten vielä uudestaan. Aha. Eli Bons sittenkin. Ik ben niet eh, gerust eh, geworden. En eh, ole nyt ollenkaan varmistunut teidän puheestanne. Päinvastoin. Te puhutte massa maahanmuuton puolesta, käytätte argumenttina kilpailukykyä ja e, ikääntymistä, mutta e, tämä on kuitenkin nyt Eurooppa, jossa on miljoonia e, työttömiä, jotka eivät pääse töihin. Ja nyt te puhutte massa maahanmuuton puolesta, ihan niin kuin se olisi hyvä asia. Oletteko te ajatelleet näitä suuria ongelmia suurissa kaupungeissa, esimerkiksi Lontoossa, Brysselissä, Pariisissa, Malmössä, Amsterdamissa, Rotterdamissa, jossa on suuria ongelmia tämän joukkomaahanmuuton takia? Ja nyt te puhutte täällä uuden maahanmuuttoaallon puolesta. Tähän mennessä, mitä olen teiltä kuullut, niin olen niin huolissani. Toivon todellakin, että teistä ei tule sisäasioiden komission jäsen. Toivon tätä sydämestäni sen vuoksi, että te sillä paikalla merkitsisi eh, joukko maahanmuuttoa ja sitä ei saa tapahtua. Yes, thank you very much. It will... Niin, kiitoksia. Tämä tietysti vaihtelee, mutta kaikki Euroopan maat tulevaisuudessa tarvitsevat työvoimaansa maahanmuuttajia. Se tietysti vaihtelee toimialakohtaisesti, mutta sen avulla voimme talouttamme pitää pystyssä ja näin voimme myös maksaa vanhemman ikäpolven eläkkeistä ja sosiaaliturvajärjestelmistä. Me tarvitsemme työvoimaa, eikä se tietenkään ole mikään ratkaisu tämän hetken taloudellisia ongelmia, mutta se on yksi osa sitä. Paljon monetkin tutkimukset osoittavat tämän. Määrät ja toimialat, niistä täytyy sitten päättää yksittäisissä jäsenvaltioissa, mutta meillä tulisi olla yhteinen säännöstö sen suhteen, millä tavalla asia voidaan hoitaa ja sitä on esittää. Sitten otitte tämän integraatiokysymyksen esille, mikä on erittäin tärkeä asia. Monissa jäsenvaltioissa meidän täytyy työskennellä yhteistyössä. Samalla muistaen, että Kyseessähän on jäsenvaltioiden vastuualue pääasiallisesti. Niiden täytyy vastata siitä, että ihmiset voidaan integroida niihin yhteiskuntiin, joissa ne ovat valinneet elää. Mrs. Bauer. Kiitos sitten Bauer. Kiitoksia, puheenjohtaja. Työllisyysvaliokunnan puolesta haluaisin esittää seuraavan kysymyksen teille tulee salkku ja osa siitä on se, että pannaan maahanmuuttopolitiikkaa kuntoon Euroopassa. Ja se on ihan tärkeä asia. Ja me tiedämme Euroopan väestörakenteesta ja näistä trendeistä, joita on tulossa ja joita on jo nyt. Ja tätä silmällä pitäen varmaan mitään ihmeitä ei kannata odottaa tällä alalla. Ja olen samaa mieltä kanssanne siitä, että me todellakin jossain määrin tarvitsemme maahanmuuttoa Euroopassa – No alustuksessa ne totesitte, että halusitte luoda tilanteen, jossa kaikki voittavat. No se nyt tietenkään ei ole helppo tehtävä. Ja kysyisinkin seuraavaa. Millaisia ajatuksia tai suunnitelmia teillä on liittyen työmarkkinoihin Euroopan unionissa? Miten voitte varmistaa, että EUn kansalaisia ei syrjitä näillä työmarkkinoilla? Koska kysehän saattaa olla jonkinlainen palkkasota, eli tähän liittyy palkkakilpailua. Eli millä tavalla voitte varmistaa, että EUn kansalaiset myöskin ovat tilanteessa, jossa hekin voittavat? Kiitoksia, edustaja Bauer. Niin, tuopa on hyvin relevantti kysymys. Meidän täytyy varmistautua siitä, että kaikki voivat voittaa tässä tilanteessa. Ne, jotka tulevat, ovat ehkä osa tällaista maahanmuuttoympyrää, jotka palavat omiin maihinsa sitten uusin kokemuksin varustettuna, jotkut taas jäävät jäsenvaltioihin ja Jäsenvaltioiden täytyy tästä asiasta päättää. Meidän täytyy varmistautua myös siitä, että eettiset näkökohdat otetaan myöskin huomioon, sillä emmehän me halua tietyissä kehitysmaissa saada aikaiseksi mitään aivovuotoa. kollegani, joka vastaa työllisyyskysymyksistä, aion hänen kanssaan tehdä yhteistyötä varmistautuakseni siitä, että nämä ihmiset, jotka tulevat joko pysyvästi tai lyhyin sopimuksin, että heillä on heillä on saatavillaan oikeudet ja he pääsevät työmarkkinoille, saavat oikeudenmukaista palkkaa ja oikeudenmukaiset työehdot. Mutta meillähän on erilaisia direktiivejä, joiden avulla asia säädetään, joten tästä on tärkeää. Tämä on tärkeää ottaa huomioon ja teemme näin läheistä yhteistyötä, jotta voimme varmistautua siitä, että, että tällaista epätoivottua tilannetta ei saada aikaiseksi. Thank you for complementary questions. Mrs. Boskurt. Sitten Boskurt. Ei, vaan Bauer sittenkin uudelleen. Jatkokysymys. And I will come back later on also. Niin minä puhun vielä myöhemminkin. Eli jatkokysymys. Meillä on sääntöjä, jotka liittyvät näihin sanktioihin työntekijöille, työnantajille, jotka ottavat töihin laittomia maahanmuuttajia. Millä tavalla voitaisiin toteuttaa sitä, että alihankkijat saataisiin laillisen vastuuseen? No, tämä on hyvin tärkeä direktiivi. Se ei ole vielä astunut äh, voimaan, mutta jäsenvaltiot voivat luonnollisesti toimeenpanna sitä nyt jo. Myös se on osa sitä, millä tavalla äh, taistellaan laitonta siirtolaisuutta vastaan. Meillä, meidän täytyy huolehtia myös siitä, että voimme taistella ihmiskauppaa vastaan, koska ihmisiä houkutellaan Eurooppaan väärin lupauksin ja sitten he työskentelevät todella surkeissa olosuhteissa ja näemme, mitä seuraamuksia tällä on. Joten meidän täytyy huolehtia siitä, että työnantajat voivat todistaa, että he täyttävät ne kriteerit ja ehdot kunnolliselle työllistämiselle. Ja tämän täytyy olla kansallisellakin tasolla yhtäläiset säännöt. Ja että jos he rikkovat näitä sääntöjä, he rikkovat silloin lakia. Tätä direktiiviä ei ole siis vielä toimeenpantu, mutta mikään ei jästä jäsenvaltioista tekemästä niin. Thank you. Now to Mrs. Boskurt. Kiitoksia sitten Boskurt. Thank you, Chair. I'm here. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin olen täällä. Huomenta edustaja Malmström. Hyvin monet naiset joutuvat pakenemaan esimerkiksi naisten silpomista tai pakkoavioliittoja, mutta heille ei myönnetä turvapaikkaa, koska meillä ei ole sukupuolta huomioivia säännöksiä, paitsi yhdistyneessä kuningaskunnassa ja teidän Ruotsissa. Euroopan maahanmuutto- turvapaikkavirasto otetaan käyttöön Maltalla vuonna 2010 ja me tarvitsemme sille riittävästi voimavaroja. Esittäisittekö kolme toimenpidettä, joiden avulla aiotte varmistautua siitä, että turvapaikkavirasto tai toimisto tarjoaa yhdenmukaisen kohtelun ja ottaa huomioon naiset, jotka pakenevat sukupuoleen liittyviä tekoja. Yes. Yes, yes. Thank you for, for, for... Kiitos äh, kysymyksestä. Me tiedämme, että globaalisti suurin osa maahanmuuttajista äh, ovat äh, naisia, siis eivät välttämättä Euroopassa, mutta globaalisti. Ja meidän täytyisi ehkä ottaa tähän enemmän sukupuoliläheisempi lähestymistapa. Ja minusta turvapaikkapolitiikassa täytyy ottaa huomioon nämä äh, haavoittuvat ryhmät, naiset, lapset, raskaana olevat lapset, naiset, vammaiset. Mutta turvapaikkavirasto ja äh, muutenkin täytyy, kaikkien täytyy tehdä tästä tällainen yleinen analyysi, millä tavalla voimme huolehtia siitä, että naiset, jotka ovat, voivat joutua raiskauksen tai seksuaalisen häirinnän kohteeksi millä tav- tai silpomisen kohteeksi, millä tavalla naiset, joita, jotka ovat tällaisessa olosuhteessa tai naiset, joilla on lapsia, että heidät huomioidaan erikseen, millä tavalla voimme varmistaa, että huomioimme tämän täytyy luonnollisesti tämän kaiken olla osa turvapaikkaviraston tehtävää, mutta myös tämä yleismandaatti, kun me teemme lainsäädäntöä ja turvapaikkalainsäädäntöä, koska tämä täytyisi valtavirtaistaa kaikkeen lainsäädäntöön. Ja tulen tekemään yhteistyötä Rova Reddingin kanssa ja huolehtiakseni siitä, että näin käy. Ja mitä tulee naisten sukupuolielinten silpomiseen, naiset, jotka ovat sen pelon uhan alaisena, heidän pitäisi saada vapaa pääsy Eurooppaan ja mm, esimerkiksi Daphnen kauttakin on, taisteltu naisiin, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, mutta tätä täytyy tarkastella vielä. Uh, Naisten sukupuolinten silpomisesta on tullut yhä suurempi ongelma Euroopassa kuin tällaiselta alueelta, mutta alueellemme ihmisiä vaikka tämä asia on tärkeä asia, niin näin me välittäisimme selkeän viestin siitä, että maailmanlaajuisestikin tästä silpomista pitäisi päästä eroon. Missä roolissa te olette, kun taistellaan naisten sukupuolten silpomista vastaan ja mitä mieltä olette siitä, että muodostettaisiin eurooppalainen strategia, jolla taisteltaisiin sitä vastaan? Yes, um, the commission... Komissiolla ei ole mitään varsinaisia oikeudellisia toimivaltuuksia naisiin kohdistuvan väkivallan suhteen tai esimerkiksi silpomisen suhteen. Komissio on kuitenkin ryhtynyt miettimään sitä, millä tavalla voisimme työskennellä näiden asioiden parissa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, ja tämä tulee olemaan Espanjan puheenjohtajakauden aikana asia. Ja meidän täytyisi keskittyä koko maailmassa naisiin ja nuoriin tyttöihin, mutta erityisesti myös Euroopassa. Meidän täytyisi löytää hyviä käytänteitä, olla systemaattisempia, millä tavalla voisimme ennaltaehkäistä. On myös paljon hyviä esimerkkejä, Daphnen rahoittamia esimerkkejä, joilla on työskennelty paikallisyhteiskuntien kansallis uskonnollisten johtajien kanssa, kansalaisjärjestöjen kanssa ja pyritty saamaan näitä etnisiä ryhmiä tähän mukaan. Meidän täytyisi jollain tavalla vahvistaa yhteistyötä niin, että kaikki tämä voitaisiin välttää, koska onhan se valtava rikos erityisesti nuoria tyttöjä kohtaan Euroopassa ja muualla. Thank you. Signore Giacolino. Kiitoksia sitten Giacolino. Sì, sì, eccomi qua. <laughs> Lei ha parlato nel suo breve intervento iniziale della... E- Te puhuitte siitä, niin, että meidän on otettava nämä virastot mukaan tähän toimintaan. Esimerkiksi Lissabonissa sijaitseva lääkevalvontavirasto. Sitten meillä on ongelma, joka liittyy näihin monenkertaisiin riippuvuuksiin. Alkoholi ja muut päihteet. Ja tämähän aiheuttaa hyvin paljon inhimillistä vahinkoa. Tukholman ohjelmassa on tarkasteltu näitä kysymyksiä. Mikä nyt on tässä nyt ytimenä, kun ajatellaan näitä monenkertaisia riippuvuuksia? Ja millä tavalla aiotte tehdä näissä asioissa yhteistyötä Redingin kanssa erityisesti, mutta myöskin Dowlin kanssa, joka vastaa kuluttajasuojakysymyksistä, koska hän on näitä monen asioita, jotka liittyvät riippuvuuksiin very serious... Niin vakava ongelmahan tässä on kyseessä, jonka otitte esille. Euroopan unioni mielestäni ole tehnyt riittävästi tässä suhteessa. Tietysti jäsenvaltioilla on lopullinen vastuu ja meillä on erilaista lainsäädäntöä. Olemme päässeet hieman eteenpäin huumeiden toimintasuunnitelmassa. Sittenhän meillä on virasto, joka hoitaa näitä riippuvuuksia ja sitten meillä on Tukholman ohjelma, jonka avulla voidaan tätä tutkia vielä enemmän. Mielelläni teen yhteistyötä kanssanne tässä asiassa. Meidän täytyy pohtia sitä, millä tavalla voimme löytää toimenpiteitä, joiden avulla voidaan koordinoida työtä Euroopan unionissa. Silloin, kuten totesitte, tässä on myöskin terveysnäkökulma mukana. Asia liittyy rikollisuuteen, järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Täytyy pohtia, millä tavalla voimme torjua huumekauppaa, millä tavalla voimme työskennellä yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa – yhteiskunnan kanssa, eri kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta ongelmaa voidaan torjua. Olen todella tietoinen ongelmasta, mutta en näe mitä välineitä Euroopan unionilla välittömästi on käytössään. Mutta kyllä asiasta ehdottomasti kannattaa keskustella uudessa komissiossa yhdessä muiden komission jäsenten kanssa. Tämä on sinne Redingen kanssa, kuten todettiin. Eli Ehkä meidän tulisi sitten keskustella asiasta vielä myöhemmin ja katsotaan sitä, millä tavalla asiaa voidaan viedä eteenpäin, sillä Euroopassa ei ole ymmärretty asian vakavuutta. Meidän täytyy varsinkin työskennellä paikallisella tasolla tämän ongelman estämiseksi. No. Kiitos, Jakonin jatkokysymys. Alla, Kiitoksia. Huumeriippuvuuden lisäksi on myöskin vankiloita, ja monissa jäsenvaltioissa nähdään, että vankiloissa kolmannes vangeista ovat kotoisin EUn ulkopuolisista maista, mutta he ovat kuitenkin siellä ja heillä on ongelmia alkoholin ja huumeiden kanssa. Ja tietysti he vaativat erityistä terveydenhuoltoa, ja tähänhän juuri Tukholman ohjelmassa on haluttu puuttua. Ja nythän meillä on tietysti myöskin Lissabonin sopimus, ja meillä on nyt varoja. Jos nyt ajatellaan vankiloita ja sosiaalista uudelleen sopeutumista, ihmisillä on oltava mahdollisuuksia päästä takaisin normaaliin yhteiskunnalliseen elämään. Ja voimmeko odottaa, että tämä olisi Tukholman ohjelman keskiössä. Senior eh, Giacolini. Niin, edustaja Giacolini. Myönnän kyllä, että kyseessä on erittäin vakava ongelma ja siihen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Mutta Euroopan unioni ei voi ratkaista kaikkia ongelmia. Eh, Euroopan unionin tasolla voimme tietysti korostaa niitä, voimme tarjota erilaisia välineitä ja rahoitusta hankkeisiin, voimme vaihtaa näkemyksiä, mutta jotkut näistä asioista hoidetaan yksinkertaisesti vain parhaiten paikallisesti tai kansallisesti. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden nojalla meidän täytyy aina pohtia sitä, tuleeko näistä menettelyistä päättää Euroopan unionissa vai kansallisesti, ja tämä on se asia, jossa voimme vahvistaa yhteistyötämme ja ottaa esille näitä aiheita. Mutta en olen sitä mieltä, että voimme ottaa käyttöön tiukkoja lainsäädännöllisiä toimia näissä asioissa, mutta ymmärrän tietysti, että kyseessä on erittäin vakava ongelma. Thank you. Mr. Christensen. Kiitoksia sitten Currently. Kiitos. Meillä on tällä hetkellä miljoonia ihmisiä, jotka elävät ja työskentelevät laittomasti Euroopassa. Monet heistä ovat tulleet Eurooppaan hakemaan parempaa elämää ja monia on johdettu harhaan lupauksella hyvästä elämästä Euroopassa. Todellisuus on, että niin kauan kun he oleskevat laittomasti Euroopassa, heillä ei ole lähes mitään oikeuksia, ei oikeuksia vakuutuksiin, heillä ei ole pääsyä terveydenhuoltoon, heidän lapsensa eivät käy koulua, eivät he maksa veroja ja niin edelleen. Tavallaan he työskentelevät ja oleskelevat täällä uudenaikaisina orjina. Ja tästä on tullut suuri ongelma sen vuoksi, että laittomia työntekijöitä käyttää niin paljon. Mitä te tulette te tekemään muuttaaksenne tätä? Thank you, Mrs. Malmström. Uh, thank you very much. Um. Kiitoksia. Minua liikuttaa tämä minulle antama luottamus sen suhteen, että voin ratkaista kaikki nämä valtavat ongelmat. Mutta tietysti komission tehtävä on puuttua näihin ongelmiin. Niin olette täysin oikeassa, Kristensen. Jotkut näistä ihmisistä tuodaan Eurooppaan väärin perustein. He luulevat saavansa hienoja töitä ja jotkut päätyvät kammottaviin olosuhteisiin, jotkut päätyvät bordelleihin, seksioriiksi ja tällaista tietenkään ei voida hyväksyä. Mutta ratkaisu ei ole yksinkertainen kysymys, on hyvin monimutkainen ja meidän täytyy kehittää oikeudellisia välineitä, mitä tulee kausityöntekijöihin ja työliikkuvuuteen liittyen eri jäsenvaltioiden tarpeisiin työmarkkinoilla. Meillä pitää myöskin olla lainsäädäntöä, jolla voidaan varmistaa, että ne, jotka tulevat Eurooppaan laillisesti, voivat nauttia näistä oikeuksista, samoista oikeuksista, joita EU-kansalaisilla on. Meidän täytyy torjua ihmiskauppaa, meidän täytyy tehdä yhteistyötä naapurivaltioiden kanssa, jotta nekin olisivat mukana tässä. Niillä pitää toimittaa tietoa, meidän pitää tehdä erilaisia sopimuksia kolmansien maiden kanssa ja pyytää, että saisimme apua laittoman maahanmuuton torjunnassa, koska se on ongelma. Ja sitten kun nämä ihmiset ovat tulleet johonkin valtioon, silloin ne oikeudet, joita heillä on, riippuvat maasta. Ja minun maassani ja teidän maassanne keskustellaan hyvin paljon siihen, pitäisikö antaa terveydenhuoltoa tai koulutuspalveluita näille henkilöille. Ja tällä hetkellä emme näe mitään yhteistä lainsäädäntöä tästä asiasta Euroopan tasolla. Tämä on liian arkaluontoinen kysymys. Kiitos sitten Kristensen vielä. Kiitos, että tiedätte, että Euroopan parlamentti ja neuvosto päätti näistä pakotedirektiivistä, jolla halutaan rangaista työnantajaa, ei työntekijää. Kuinka te voitte varmistaa sen, että työnantajat jatkossa eivät selviä siitä, että he käyttävät laitonta työvoimaa, ja millä tavalla voitte varmistaa, että jäsenvaltiot toimeenpanevat tämän direktiivin oikealla tavalla? Uh, oh, yes. Um, something. Okay, uh, this will have to be done under the same condition that... Niin, tämä pitää tehdä samalla tavalla kuin komissio aina valvoo jäsenvaltioita ja tulee direktiivin täytäntöönpanoon. Tässä vastasin aikaisemmin, että on tärkeää, että me emme salli sitä, että työnantajat käytävät, käyttävät ihmisiä, jotka ovat tuotu ihmiskauppan kautta Euroopan. Tilannetta pitää valvoa ensinnäkin kansallisesti, mutta komissio on sopimusten valvoja ja valvoo sitä, että jäsenvaltiot noudattavat direktiivejä, joista on sovittu. Ei tässä toimita samalla tavalla. Näin on tehty aina. Ja voin viedä jäsenvaltiot tuomioistuimeen, mikäli ne rikkovat näitä, tätä direktiiviä tai mitä tahansa muuta direktiiviä. Thank you. Mrs. Sip. Kiitoksia sitten Sippel. Ja, herzlichen Dank. Kiitos Rova Malmström, ensin tällainen perustavalaatua oleva kysymys. Kun kuuntelin teidän alustustanne, niin uskon, että voitte vastata hyvin lyhykäisesti. Voisitteko te virallisesti luvata, että te ja Reding tulette säännöllisesti meidän valiokuntaamme ja että kansainvälisissä sopimuksissa Euroopan parlamentti välittömästi ja laajasti 218 artiklan mukaisesti toimii. Haluaisin vielä täydentää liittyen SWIFT-kysymyksiin, mitä konkreettisesti äh, tulette tekemään ähm, antiterroritoimenpiteinä. Ja sitten vielä lopuksi, mitä EPn päätöslauselmasta – merkitsevät teille kaikkein eniten ja mitkä näistä toimenpiteistä on ehdottomasti toimeenpantava? Yes, um, um, these are niin, kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys, kyllä. Sitoudun kyllä, jos minut nimitetään tulemaan valiokunta. Aivan kuten edeltäni tuli ja kun Lissabonin sopimus on voimassa, niin meillähän on paljon yhteistä lainsäädäntöä hoidettavana ja tarvitsen teidän apuanne, joten tulen usein valiokuntaan ja Euroopan parlamenttiin. Se on ihan lupaus, voitte luottaa siihen. Swiftistä. Nythän meillä on tilapäissopimus, yhdeksän kuukauden tilapäissopimus, joka tulee voimaan hyvin pian. Minulle on annettu selkeitä esimerkkejä Swiftin hyödyllisyydestä. Minusta siitä on hyötyä, kun jäljitetään terroristen rahoitusta. Tiedän, että Euroopan parlamentti kävi Washingtonissa joku aika sitten ja tämä asia otettiin siellä esille sekä Yhdysvaltain että Euroopan viranomaisten lainvalvontaviranomaisten välillä. Ja voin yrittää hankkia teille konkreettisia esimerkkejä, jotta näette, mitä hyötyä siitä on. Minulla on joitakin esimerkkejä siitä, että yksilöitä yhdistyneessä kuningaskunnassa on viime syyskuussa tuomittu, ja se mahdollisti myös Saksan viranomaisten mukaan sen, että voitiin estää hyökkäys vuonna 2007. Ja Yhdysvallat on antanut meille useita esimerkkejä siitä, millä tavalla tämän järjestelmän avulla on voitu estää suuria hyökkäyksiä. Toledossa asiasta keskustellaan huomenna sisäasioiden neuvostossa yhdessä komission, komission jäsenen Baron kanssa, anteeksi. Ja sitten katsotaan, millä tavalla tätä asiaa voidaan hyödyntää, varsinkin kun tarkastellaan myöskin pysyvämpää SWIFTiä, josta täytyy päättää parlamentin kanssa. Tiedän, että olette kiinnittäneet asiaan paljon huomiota. Minustakin tietosuojakysymys on tärkeä, jos voimme parantaa tätä väliaikaista sopimusta tässä kohdin, niin pyrin tekemään siinä suhteessa kaikkeni. Thank Fragekatalog, an den ich... Niin, haluaisin laajentaa tätä vielä. Te mainitsitte aikaisemmin jo, että terrorismin vastaisen taisteluun ei ole olemassa mitään eurooppalaista strategiaa, vaan aina terrori-iskun jälkeen on yksittäisiä toimenpiteitä, joista päätetään ad hoc. Esimerkiksi syyskuu 2001 iskujen jälkeen ja nyt joulun jälkeen on jälleen käyty tätä keskustelua. Kuitenkin on asiantuntijoita, jotka epäilevät nimenomaan näitä tällaisia yksittäisiä toimenpiteitä. Ja vuoden 2009 iskujen jälkeen sanotaankin, että tässä on kysymys ihan muunlaisista ongelmista. Joten äh, miten äh, saataisiin aikaan tällainen koordinoitu strategia terrorismin vastaisessa taistelussa. Mikä olisi teidän mielestänne tärkeää ja mitä ei vielä ole otettu käyttöön ja mitä pitäisi vielä intensiivisemmin miettiä? Edustaja Sippel. Ehkäpä tässä oli jotain ongelmia ymmärtämisessä, mutta korostin kovasti asiaa, että meidän täytyy siirtyä tästä tällaisesta paloitelusta lähestymistä vaan Meidän täytyy saada kokonaiskuva asiasta, jota meillä on, asiasta, jota meillä on käytettävissämme, kun torjumme terrorismia. Tietysti tietojen vaihto, eri politiikat, eri rahastot, eri direktiivit, kaikki mikä meillä on käytössämme. Meidän tulee katsoa sitä ja katsoa tätä yhdessä. Näin teemmekin yhdessä Redingin kanssa. Pyrimme tarkastelemaan sitä arkkitehtuuria, jonka avulla tietoa jaetaan sekä Euroopan unionissa että sen ulkopuolisten maiden kanssa, jotta voimme saada kokonaiskuvan siitä, puuttuuko asiasta jotain silloin, kun kysymys on tietosuojasta, tehokkuudesta, kustannuksista, lisäarvosta ja tietysti suhteellisuudesta. Esitän teille sitten sisäisen turvallisuusstrategian puitteissa ehdotuksia sen suhteen, miten voidaan parhaiten torjua terrorismia. Señor Díaz de Mera. Díaz de Mera. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Komission jäsenherkas lykkäytykö? Minulla olisi vielä kysymyksiä Frontexista. Meille Frontex on lähinnä koordinointitaho, siellä analysoidaan tilanteita ja siellä koulutetaan rajavartioviranomaisia. Mutta millään tavalla se ei korvaa kansallista toimivaltuutta. Näin ei ole koskaan. Mielestäni meidän pitäisi nyt arvioida Frontexin toimivaltuuksia ja tehdä päätös sen suhteen, millä tavalla virasto voi toimia kriittisissä tilanteissa. Ja tällä hetkellä se ei toimi täysillä teholla. Eli meidän täytyy nyt miettiä vapaaehtoisuutta. Siinä on hyviä aikomuksia, mutta siinä pitää myöskin olla inhimillisiä ja välineellisiä resursseja kunnolla käytössä. No sitten toinen kysymys. Meidän pitää miettiä näitä kysymyksiä ennen kuin päätämme vuosien 2004-2006 asetuksia, ja parlamentin pitäisi olla mukana näissä päätöksissä. Eli komission jäsen, mitä aiotte tehdä? Uh, thank you very much. Well, the, the board... Kiitokset. Frontexin johtokunta on tehnyt äh, tällaisen analyysin ja arvion ja tehnyt muutamia arvioita siitä, millä tavalla voitaisiin kehitellä ja vahvistaa Frontexia. Kuten sanoitte, Frontex on virasto, se voi koordinoida, se voi olla avuksi, mutta se ei voi ottaa vastuuta rajoilla kuitenkaan täysin. Tämä äh, perustuu solidaarisuuteen. Solidaarisuus kuulostaa helpolta, mutta se on välillä vaikeata toteuttaa. Minä haluan vahvistaa Frontexia. Haluaisin antaa heille mahdollisuuden ostaa heidän omia välineistöään, niin että he eivät ole riippuvaisia jäsenvaltioista. Haluan, että heillä on asiantuntijoita, jotka tekevät yhteistyötä läheisesti rajavalvonta viranomaisten kanssa, samoin tämän Eurosuurin kanssa, jota tässä kehitellään. Ja me haluamme, että he osallistuvat myös rajahenkilöstön koulutukseen, esimerkiksi kansainvälisestä lainsäädännöstä, palautuskielon periaatteesta ja niin edelleen. He tulevat tekemään yhteistyötä myös turvapaikkaviraston kanssa ja katsotaan nyt, kykenemmekö me lisäämään tätä yhteistyötä. Ja luonnollisesti ne tulevat tekemään UNHCRn kanssa yhteistyötä jotta voitaisiin koordinoida kolmansien maiden kanssa tätä työtä, esimerkiksi Libyan. Nämä ovat ne toimenpiteet, joilla toivomme pääsevämme eteenpäin. Mutta tämä riippuu hyvin pitkälti jäsenvaltioista itsestään, joiden pitää toimittaa ja huolehtia näistä suunnitellusta toimista. Me emme voi pakottaa heitä siihen. Kiitoksia. Frontex tekee jo työtä kansainvälisten maahanmuuttajien virastojen kanssa ja siellä on kaksi, yli 200 henkilöä palkkalistoilla ja budjetti on 83 miljoonaa euroa, jota on hyvin vaikea saada käytetyksi. Mielestäni Frontexin pitäisi antaa prioriteetti etelään, koska siellähän on eniten maahanmuuttoa. Kreikan ja Maltan tragediat, Italian tragediat ja Espanjan tragediat. Tässä on hyvin paljon eroja ja pyydän tässä nyt teiltä yhteistyötä. Frontexin pitäisi ostaa omat välineensä. Ja mistä tässä nyt puhutaan? Välineet, joita tulisi ostaa, liittyvät siihen, että pitää lisätä yhteensopivuutta. Eli mistä välineistä täällä nyt puhutaan? Jos ajatellaan nyt rahoitusnäkymiä 2007-2013, ei voida ostaa helikopterita, laivoja ja lentokoneita, koska se vastaa jo pienen valtion vuosittaista budjettia. Eli mistä välineistä tässä nyt on kyse? Problem, but the problem with Frontex has a lot of niin, ongelmahan se on. Frontexilla on paljon rahaa, mutta kuten totesitte, aina ei saada tuloksia aikaiseksi, koska on epävarmuutta sen suhteen. Tehdäänkö operaatioita, ovatko jäsenvaltiot mukana vai eivät? Ja tilanne ne voi muuttua hyvin nopeasti. Tietyssä määrin Frontex voi ostaa jotain välineistöä, jota sitten tietysti täytyy arvioida ja tehdä siitä tällainen kustannushyötyanalyysi jotta se olisi itsenäisempi suhteessa jäsenvaltioihin. Siellä jäsenvaltiot usein poukkoilevat näissä operaatioissa. Kaikki tämä täytyy ottaa huomioon sitten, kun muutaman viikon sisällä, muutaman kuukauden sisällä aion esittää teille esityksen Frontexin vahvistamisesta. Gracias. Mrs. Bauer. Kiitos Bauer. Biztos az a kitüntető lehetőségért, hogy... Komission jäsenehdokas. Tämä on nyt kunnia, koska minulla on nyt toinen mahdollisuus esittää teille kysymyksiä yhtäläisten mahdollisuuksien valiokunnasta. Eli haluaisin puhua nyt ihmiskaupasta. Se on tärkeä osa Tukholman ihmiskauppaan puuttuminen. Ja tietysti valiokunnan puolesta haluaisin nyt esittää teille tämän kysymyksen, koska tiedämme, että noin 80 prosenttia ihmiskaupan uhreista ovat joko naisia tai nuoria tyttöjä. Ja ilmeisesti huolimatta Euroopan ponnisteluista ja huolimatta siitä, että ihmiskauppa ikävä kyllä on lisääntymässä, myöskin uhrien määrä on lisääntynyt. Eli millaisia oikeudellisia välineitä te haluaisitte luoda, jotta voitaisiin puuttua tähän ilmiöön? Meillähän on neuvoston sopimus ilmeisesti, mutta mitä aiotte tehdä, jotta voitte suojella näitä uhreja ja välttää sen, että naiset joutuvat uudelleen uhreiksi? millaisia aikeita ja suunnitelmia teillä on ja miten voimme varmistaa sen, että myöskin kysyntää voidaan vähentää? Yes, thank you very much, uh, Mrs. Kiitokset. Tämä on yksi niistä aiheista, joihin henkilökohtaisesti olen hyvin sitoutunut. Olen samaa mieltä kanssanne. Tämä on valtava rikos. Monet naiset, tytöt ja myös pojat ovat johtuneet tämän kohteeksi. Enkä voi kuvitella kauheampaa ihmisarvon loukkausta kuin se, että sinut myydään seksiorjaksi. Joten totta, tähän täytyy puuttua ja meidän täytyy varmistautua siitä, että kaikki jäsenvaltiot pitävät tätä vakavana rikoksena ja että tuomiot sitten, rangaistukset olisivat sen mukaisia neuvostossa oli tiettyjä asioita, joista ei kyetty sopimaan. Mutta on tässä kuitenkin päästy eteenpäin ja haluaisin, haluaisin uudelleen esittää tällaisen Lissabonisoidun äh, ehdotuksen, joka liittyy ihmiskauppaan ja lasten seksuaalisen hyväksikäyttöön. Ja toivon, että menettelyn avulla ja hyvin vahvan sitoumuksen avulla, jota jäsenvaltiossa ja tässä parlamentissa on, voisimme viedä nämä direktiivit päätökseen hyvin nopeasti, koska kuten sanoitte, tämä on todella vakava rikos. Meidän täytyy työskennellä myös äh, syyllisten auttamiseksi ja heidän kuntouttamisensa äh, parantamiseksi. Tämä kuitenkin menee hieman tämän direktiivin ulkopuolelle ja minulla ei täysin ole toimivaltuuksia siinä, koska tässä on tietty ulkoinen ulottuvuus eurooppalaisen naapuripolitiikan ulottuvuus ja muuta. Mutta tämä on asia, joka on otettava esiin ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kanssa. Ja tiedän, että on paljon hyviä ohjelmia vaikkapa Moldovassa, mitä tulee näiden nuorten naisten kuntouttamiseen ja siihen, että annetaan heille uudelleen mahdollisuus saada vaikka uusi työpaikka ja integroitua yhteiskuntaan. Kiitoksia. Sitten Bauerille jatkokysymys. Kiitoksia. Arvostan tätä sitoumusta tähän politiikkaan. Mutta sitten vielä toinen kysymys. Kun muistetaan, millaista asiantuntemusta meillä on tässä, monet pääosastot ovat keskittyneet tähän kysymykseen, mutta tähän mennessä ei ole ollut oikeastaan mitään koordinointia. Entä sitten kansalliset koordinaattorit? Ne kaikki toimivat omalla alallaan, mutta eivät kuitenkaan Euroopan tasolla. Ja kannattaisiko sitä, että luotaisiin eurooppalaisen koordinaattorin paikka näissä kysymyksissä? Uh, niin. Toivoisin, että tällainen eurooppalainen koordinaattori voitaisiin uh, nimetä minun alaisuuteni koordinoimaan tätä työtä. Ja Tukholman ohjelma ja tuleva turvallisuusstrategia toivon mukaan puuttuu tähän ongelmaan, josta puhuitte. Tällä hetkellä tämä meidän strategiamme on liian sirpaloitunut meidän täytyy, meidän täytyy olla paljon koherentimmat toimenpiteet niin, että kykenemme sitten hoitamaan tämän sisäisen turvallisuusstrategian ja ottamaan mukaan myös muuta komission jäsenet, joita tämä koskee, koska tätähän tarkastellaan monista eri näkökulmista ja meidän on tehtävä yhteistyötä esimerkiksi Lady Ashtonin kanssa. Thank you again. Madame Mathieu. Kiitoksia, rouva Mathieu. Merci, monsieur le président. Madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsenehdokas. Kysymykseni koskee turvapaikkoja ja maahanmuuttoa. Millä tavalla aiotte toimia niin, että kaikki Euroopan unionin turvapaikka- maahanmuuttosäännökset täytäntöön pannaan? Ja mitkä teidän yksikönne ovat etusijalla näistä säännöksistä? Ja mikä teidän mielestämme on laittomien maahanmuuttajien palautuspolitiikassa tärkeää? Oui, euh, la, la pacte d'immigration. Ei euh, niin, maahanmuuttosopimus. Se on tietysti arvioitava ensi vuonna käsittääkseni. Ja me tiedämme, että joihinkin toiminnin on ryhdytty, mutta vielä on paljon tekemistä. Ja alustuksessani totesin, että haluan määrittää tiettyjä painopistealueita, esimerkiksi turvapaikkakysymyksissä, meidän pitää saada tämä turvapaikkapaketti läpi. Tiedän, että se on hyvin arkaluontoista ja hyvin vaikeaa neuvostossa. Minulla ei mitään harhakuvitelmia sen suhteen, mutta se pitää saada kuitenkin toteutettua. Meillä pitää olla yhteisiä sääntöjä, jotta turvapaikan hakijat voisivat toimia vähän paremmin kansallisissa järjestelmissä ja voidaan välttää inhimillistä kärsimystä. Mutta tietysti ei ole hyvä, että ihmiset joutuvat odottamaan hyvin pitkään ja se myöskin estää integraatiota. Sitten laittomasta maahanmuutosta. Siinäkin on tiettyjä painopistealueita. Meidän pitää tarjota laillisia keinoja tulla Eurooppaan. Me vahvistamme Frontexia, kuten jo selitin aikaisemmin. Meidän pitää tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Ja tämä uusi turvapaikka virasto Valletassa, joka toivottavasti aloittaa toimintansa syksyllä, voi myöskin olla avuksi, kun autetaan näitä kyseisiä maita ja jaetaan tätä vastuuta eri valtioiden välillä. Ja aion jatkaa keskustelua kolmansien maiden kanssa, erityisesti Turkin ja Libyan kanssa, mutta myöskin muiden alueen maiden kanssa. Siellä meidän täytyy katsoa, miten voimme saada aikaan sopimuksia näiden maiden kanssa, mitä tulee näihin uudelleen vastaanottamissopimukseen. Ja tällä tavalla voimme myöskin vähän valvoa tätä laitonta maahanmuuttoa. À ce sujet-là, vous avez parlé. Niin tästä aiheestahan puhuitte myös Libyassa. Libyasta ja Turkista. Voitteko taata sen, että jokainen sopimus, joka allekirjoitetaan kolmansien maiden kanssa, sisältää myös maahanmuuttoluvun? Totta kai näiden maiden, esimerkiksi Libyan ja Turkin kanssa, nämä kysymykset ovat aina esityslistalla. No, neuvottelut Libyan kanssa ovat vaikeita, Meillä on ollut hyvin pitkät keskustelut. Nyt mahdollisuuksia on Bahon kanssa avattu hiukan enemmän. Hän käy, kävi paikalla marraskuussa, mutta komissio on ollut siis paikalla ja olemme yrittäneet keskustella Libyan viranomaisten kanssa, mutta tämä on tietysti hyvin tärkeä kysymys kolmansien maiden kanssa. Ja tämä riippuu tietysti vähän kansallisesta tilanteesta, mutta nämä asiat ovat kyllä aina esillä. Thank you. Mrs. Lynn. Kiitoksia sitten Lynn. Although uh, Vivian Redding, Vaikkakin uh, uh, Vivian Reddingillä on syrjimättömyydessä päärooli työllisyydessä ja sosiaaliasioissa, niin monilla maahanmuuttajilla on tässä ongelma ja he kokevat monimuotoista syrjintää, eikä ainoastaan sen takia, että, että he ovat siirtolaisia. Sen vuoksi minusta olisi erittäin tärkeää, että koko komissio tekisi yhteistyötä. Millä tavalla te aiotte tehdä tätä yhteistyötä Vivian Reddingin kanssa ja työllisyyskomission jäsenen kanssa? Koska täytyy huolehtia siitä, että syrjittyjä maahanmuuttajia, että he eivät marginalisoidu vielä enemmän. Uh, uh, niin, kiitoksia edustaja Lin. Tiedän, miten kovasti olette mukana näissä asioissa. Ja kuten toteatte, kysymys on varsinkin komission jäsen Redingin toimialasta, mutta työskentelemme tietysti näissä kaikissa asioissa yhteistyössä. Tukholman ohjelmastakin käy selvästi esille, että haavoittuvaiset ryhmät naiset, lapset, vammaiset, jotka tarvitsevat ehkä lisäsuojaa tai jotka ovat joutuneet kärsimään tilanteesta, niin tulevat erityisesti esille näissä ehdotuksissa. Teen yhteistyötä komission jäsen Redingin kanssa. Tämä asia tulee siis esille kaikissa niissä ehdotuksissa, joita ehdotamme. Yes, we, as you know, we already have the draft. Meillähän on tämä ehdotus luonnosneuvoston kanssa Miten tärkeää teistä on äh, tämä syrjimättömyysdirektiivi on ja että se saadaan lävitse mahdollisimman nopeasti niin, että kaikki nämä ihmiset, jotka kokevat syrjintää, äh, saisivat paremman tilanteen? Ja tuletteko te painostamaan äh, neuvostoa muiden komission jäsenten kera niin, että tämä direktiivi saataisiin lävitse mahdollisimman nopeasti? Mrs. Malsom. Yes, Mrs. Lin, in my former capacity. Niin, edustaja Lin, kun aiemmin olin Euroopan asioiden ministeri Ruotsin hallituksessa, ja edellisen puheenjohtajakauden aikana työskentelin erityisen kovasti tämän asian parissa yhdessä Ruotsin puheenjohtajavaltiokollegoiden kanssa. Toivoimme, että asia olisi voitu viedä eteenpäin, mutta emme kuitenkaan siinä onnistuneet. Meillä on joitakin ongelmia vielä. Toivottavasti nyt kuitenkin Espanja sitten jatkaa tätä asiaa ja työskentelee sen parissa, kuten, sillä kuten totesitte, on erittäin tärkeää, että meillä tämä asia hoituu ja pyrin tekemään yhteistyötä puheenjohtajavaltion ja neuvoston kanssa. Mutta Kyseessä on hankala ja varsinkin erittäin tärkeä direktiivi koko Euroopan unionin alalla nimittäin. Thank you. Madame Guillaume. Kiitoksia Guillaume. Je reviens, madame, sur la, la question du... Palaan vielä tähän maahanmuuttopakettiin, koska näistä kirjallisista vastauksista näette, että toivotte, että tämä paketti menisi nopeasti läpi. Mutta ihan tiedätte, että neuvottelu on jäänyt nyt jumiin näihin vastaanottokysymyksiin ja Dublin kakkoskysymykseen. Ja tähän puhutte myöskin siitä, että jotkut jäsenvaltiot ovat jo kritisoineet näitä komission ehdotuksia, joiden tarkoituksena harmonisoida turvapaikkamenettelyitä direktiivien ja muiden menettelyiden avulla. Vaikka Euroopan parlamentti ei ole vielä aloittanut työskentelyä tässä aiheessa, mitä konkreettisia ehdotuksia teillä on, jotta voisimme saada tätä tilannetta nyt eteenpäin ja voisimme noudattaa vuoden 2012 tavoitetta eurooppalaisesta maahanmuuttopolitiikasta, joka olisi yhteistä, koska maahanmuuttajat, jotka tulevat Eurooppaan, voisivat todellakin saada turvapaikkoja, oli kyse sitten mistä hyvänsä maasta, joissa pyydetään kansainvälistä suojelua. Si, Mrs. Malson. Oui, Madame Guillaume, comme, comme vous... Niin, edustaja Guillaume. Kuten totesitte, kyseessä ovat ehdotukset, jotka ovat käynnissä, mutta jotka ovat erittäin hankalia viedä läpi neuvostossa. Niissä on paljon erilaista arkaluontoisuutta, joka aiheuttaa ongelmia. Siitä huolimatta neuvosto ja kaikki jäsenvaltiot ovat sopineet Tukoman ohjelmasta ja tavoitteesta luoda yhteinen turvapaikka-alue vuonna 2012 ja kaikki pyrkivät tähän tavoitteeseen. Jotta tähän päästäisiin, meidän täytyy täyttää sellaiset ehdot, jotka voidaan hyväksyä ja jotka ovat samat kaikissa jäsenvaltioissa, kun puhutaan vastaanottamisesta. Voin vain hyödyntää tätä Tukholman ohjelman avaamaa ikkunaa ja se, että me nyt kaikki olemme yhteispäätösmenettelyssä mukana, niin työskentelemme yhdessä teidän parlamenttien kanssa, jotta tekin yhdessä komission kanssa voitte varmistautua siitä, että direktiivit loppujen lopuksi hyväksytään. Mutta turha tätä on salailla. Kyseessä on erittäin hankala asia ja tulevat keskustelut tulevat olemaan hankalia, jos haluamme päästä lopputulokseen yhteistä alueesta vuonna 2012, niin meidän täytyy kiirehtiä ja hoitaa tämä asia nyt. Dans 2012. 2012 no nyt ajatellaan sitoumusta, jota viime viikolla, viime viikolla Reding puhui. Voitteko vakuuttaa meille, että te ryhdytte rikkomusmenettelyihin, mikäli yhteisölainsäädäntö ei ole noudatettu? Puhun nyt kysymyksestä, josta äsken puhuttiin. Mikäli palautetaan merelle ihmisiä tietyistä kolmasista maista. Eli mikäli ei noudateta näitä sääntöjä, niin millaisia rikkomusmenettelyitä sitten on seuraamuksena? Niin, sehän on myös osa pakettia. Meidän täytyy saada se hyväksytyksi ja täytäntöönpannuksi kaikissa jäsenvaltioissa. Kaikki valtiot ovat mukana kansainvälisissä yleissopimuksissa ja palauttamiskieltoperiaatetta täytyy noudattaa kaikissa jäsenvaltioissa. Kyseessä on kansainvälinen yleissopimus ja meidän täytyy sitten täytäntöönpanna sitä komissiossa ja jäsenvaltioiden täytyy myös valvoa, että asia hoituu. Kiitoksia sitten Coelho. Obrigado, Conhecemos Malmström, sabemos da sua Kiitoksia. Me tunnemme Rova Malmströmin, tiedämme, että hän on pätevä. Me tiedämme, että hän tuntee nämä asiat hyvin. Mutta katsotaan näitä painopistealueita. Schengen-alue, se on vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustavan alueen ydin. Ja te sanoitte, että ulkorajoja pitää valvoa paremmin. Se on ehto vapaalle liikkuvuudelle Euroopan sisällä. Siis kakkos tietojärjestelmä on tärkeä. Sen pitää aloittaa toimintansa vuonna 2007 ja se on nyt ilmeisesti ainakin viisi vuotta myöhässä. EU on jo sijoittanut yli 70 miljoonaa siihen ja näiden jäsenvaltion investointien lisäksi. Siis kakkosjärjestelmä, onko se teille painopistealue ja milloin tämä järjestelmä tulee mielestäni käyttöön? Ja mikäli järjestelmä ei toimi, aiotteko irtisanoa tämän sopimuksen kyseisen yrityksen kanssa? Kiitos, edustaja Coelho. Niin tämän asia, jonka huomasin periväni kaikki ne ongelmineen. Täällä on ollut suuria ongelmia ja tämä yrittäjä ei ole täyttänyt niitä odotuksia, mitä tähän on asetettu. Tämä ei ole ollut kaiken kaikkiaan mikään hyvä asia. Me olemme nyt kuitenkin lisänneet paineita ja asettaneet tälle yrittäjälle tällaisen takarajan, joka alkaa tämän viikon lopussa, kestää muutaman päivän. Heidän täytyy todistaa, että he kykenevät toimittamaan tuloksia ja että he ovat ottaneet huomioon kaiken tämän kritiikin. Jos he sitten toimittavat, mitä ovat luvanneet, hyvä, menemme eteenpäin. Mikäli ei, silloin meidän on palattava neuvostolle neuvostoluokse mahdollisimman nopeasti ja ilmoittaa, että homma ei toimi ja että meidän täytyy tarkastella vaihtoehtoisia ratkaisuja. Ja toivon, että muutamassa päivässä me näemme nyt sitten, minkä suuntaan tässä mennään. Koska se on erittäin tärkeää, että Schengenin äh, alue toimii. Joten tämä on minun prioriteettini. Tiedän myös kuitenkin, että koko tämä pitkä ja vaikea asia on todennäköisesti pöydälläni heti ensimmäisenä päivänä, kun virkaani astun ja tulen tekemään kaikkeni ja pidän parlamentin informoituna kaikesta, mitä tapahtuu, koska tämä täytyy saada toimimaan. Mikäli he sitten kykenevät toimittamaan tuloksia, niin kaiken pitäisi olla vuoden loppuun mennessä kunnossa. Signor Coelho. Obrigado, signor Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja siis kakkosjärjestelmä on kaikkein ikävin asia, mutta se ei ole ainoa asia, joka on myöhässä. My- viipeitä on myöskin vississä ja muissa oikeudellisissa kysymyksissä. Katsotteko, että on kohtuullista lähteä nyt uusiin hankkeisiin ja puuttua esimerkiksi matkustajatieto-ongelmiin ja siihen, että otetaan nämä yhteiset rikosrekisterit käyttöön ennen kuin pystytään ratkaisemaan ja konkretisoimaan kaikki keskeneräiset hankkeet. On paljon hankkeita, joita kansalaiset odottavat jo vuosikausia. I do, uh, Mr. Quello, and I haven't even started my, my, my job yet, so I can... Kyllä, edustaja Koilio. Enkä tietysti ole aloittanut vielä virassanikin, mutta olen aivan samaa mieltä. Me tarvitsemme siis kahta ja visiä. Mutta kuten olen usein otteeseen todennut, meidän täytyy saada kokonaisnäkemys kaikista tiedonkeruujärjestelmistä, joita meillä on ja joita meillä tulevaisuudessa mahdollisesti on, jotta emme kiirehtisi hyvin kalliisiin, monimutkaisiin ja arkaluontoisiin järjestelmiin. Sillä kysymys on tietojen keräämisestä yksilöltä ja tietosuojan tässä suhteessa hyvin arkaluontoista. Nyt meidän täytyy odottaa muutama päivä, jotta nähdään, millä äh, tavalla siis kaksi etenee. Tämä on erittäin tärkeä virstanpylväs, muuttaa. luulemme, että se on kuitenkin ajallaan tulossa. Meidän täytyy arvioida sitä. Ja sen täytyy tulla voimaan ennen kuin ryhdymme keskustelemaan uusista asioista, jotka liittyvät tähän. Mutta kuitenkin nämä asiat täytyy saada käyttöön ennen kuin ryhdymme tekemään muuta. Kiitos, Romeva. Kiitoksia. Minä olen täällä oikealla. No niin. Tervetuloa ja lykkyä tykö. Puhun nyt naisten oikeuksien valiokunnan nimissä ja kaksi konkreettista kysymystä, jos nyt pahlaamme tähän sukupuolen pohjautuvaan väkivaltaan. Sanotaan, että se, että tämän politiikan yhteisöllistäminen on vaikeaa, mutta oletteko valmiita konkreettisesti miettimään sitä, että voidaan taata turvapaikka, mikäli kyseessä on sukupolveen pohjautuvasta sorrosta tai väkivallasta? Ja sitten toinen kysymys. Kun otetaan huomioon nämä ulkosuhteet, ehdottaisin jotain työryhmää, jossa otettaisiin mukaisiin sukupuolivaikutukset näihin assosiaatiosopimukseen? Ja millä tavalla aiot tehdä työtä tämän eurooppalaisen sukupolven pohjautuvan valvomon suhteen ja myöskin Vilnassa toimivan viraston suhteen? Thank you. Uh, Kiitos. Kuten sanoin, olemme ryhtyneet tutkimaan, mitä toimenpiteitä meillä Euroopan unionissa on, jotta voisimme vahvistaa yhteistyötä, mitä tulee ähm, väkivallan vastaiseen taisteluun. Me voimme vahvistaa yhteistyötä. Meillä ei varsinaisia välineitä ole, mutta tiedän, että voimme mennä tässä eteenpäin ja tiedän, että se on Espanjan prioriteetti. Koko troikka itse asiassa on sitoutunut siihen. Ja sitten me tulemme pyrkimään integroimaan kaikkia näitä toimenpiteitä, mutta erityisesti sukupuoli, kanta ja naisten erityinen asema, mitä tulee heidän haavoittuvuuteensa esimerkiksi turvapaikanhakijoina, mahdollisen raiskauksen uhreina ja tulevaisuuden ja mahdollisesti tulevina sukupuolielinten silpomisen uhreina. Mutta sitten on myös muitakin sopimuksia kollegoiden taholta ja tiedän, että he pyrkivät integroimaan sukupuolinäkemyksen kaikkiin sopimuksiin kolmansien maiden kanssa. Luulisin, tätä varmasti Euroopan parlamentin ja muiden täytyy valvoa, että kaikki tämä huomioidaan. Joten työtä on tehtävänä, mutta minä tulen myös tätä vahtimaan haukkana. Thank you. Senor... Kiitoksia. Sitten vielä jatkokysymys. En la parte. Tässä viimeisessä osassa, mitä tulee näihin välineisiin, onko tämä seurantakeskus yksi näistä välineistä, koska ongelmahan on se, että sieltä puuttuu henkilöstöä ja myöskin budjetti on rajallinen. Eli ongelma on se, että tarvitsen paljon enemmän henkilöstöä ja työmahdollisuuksia näiden kysymysten osalta. Onko teillä jotain suunnitelmia sen suhteen, miten voidaan vahvistaa näitä kysymyksiä? Um, no, Ymmärrän, mitä sanotte. Anteeksi, että ymmärsin ensimmäisen kysymyksenne väärin. Tätä asiaa minun täytyy tutkia. En tunne riittävästi yksityiskohtia tästä asiasta, että nyt voisin antaa teille ehdotuksia tässä suhteessa. Mutta mielelläni palaan asiaan myöhemmin ja olen lahtunut näistä tiedoista, jotka annoitte. En ole vielä valmis vastaamaan kysymykseen nyt. Thank you. Now the floor goes to Mrs. Ludford. Kiitoksia, Ludford. Thank uh, Malmström, Rouva uh, Malmström, te kerroitte, millä tavalla te tulette arvioimaan terrorismin vastaisen taistelun uh, toimia, samoin kuin Frontexin tehtävien, että he voisivat työskennellä koordinoimmin. Minusta tämä kuulostaa sitä, että keskitytään hyvin pitkälti tällaiseen operationaaliseen yhteistyöhön sen sijaan, että kerättäisiin informaatiota. Ja me esimerkiksi tässä Obaman puhumasta pommi-iskuyrityksestä, siinäkään ei ollut oikeastaan kysymys tästä vastaavaisesta ongelmasta, vaan oletteko te valmis keräämään, tai tähän, että lähdetään rajoilla kertomaan, keräämään tätä henkilöä tietoja ynnä muita, ja voitteko te sitten sen jälkeen vielä raportoida, minkälaisia tuloksia siitä tulee? Ja tuletteko te myös tarkastelemaan, miten SIS ja VIS toimivat tällä hetkellä, koska tuntuu siltä, että ne ovat nyt hieman hukassa. Kiitos. Mrs. Malmström. Yes, uh, two, two things on that. Because... Niin kaksi asiaa Tietysti ne liittyvät asioihin, joista on jo puhuttu. Tukholman ohjelma ja sisäinen turvallisuusstrategia liittyy siihen, että oikaistaan menneisyyden virheitä. Tämähän on aika uusi alue Euroopan yhteistyössä. Mehän olimme samassa juhlatilaisuudessa, kun juhlistettiin tätä kymmentä vuotta, eli tämä on aika uusi. Ja meidän täytyy edetä kyllä nopeasti, mutta se nyt on ollut vähän hetkittäistä kehittymistä, mutta koordinointia on puuttunut ja tähän aion sitoutua. Haluan toimia tässä yhdessä komission jäsen Redingin kanssa ja muiden kanssa. Meidän pitää toimia turvapaikka, maahanmuutto, ulkoisten uhkien suhteen ja rajat ylittävän rikollisuuden suhteen paljon johdonmukaisemmin. Tietojen kerujärjestelmällä on merkittävä rooli. Ne voisivat olla tehokkaampia. Kuten Obamakin sanoi, meidän täytyy paremmin yhdistää näitä eri elementtejä, koska tässä nyt vähän mokattiin. Ja meidän täytyy nyt välttää näitä mokia tulevaisuudessa. Eli meidän täytyy katsoa, miten voimme käyttää meillä jo olevia tietoja sen sijaan, että rakennetaan uusia järjestelmiä ennen kuin arvioidaan näitä olemassa olevia tietoja. Ja kuten totesin, haluan tehdä yleiskatsauksen koko tästä rakenteesta, otan mukaan kaikki kriteerit, lisäarvo, kustannukset, suhteellisuusperiaate ja tietosuojakysymykset. Ja tämä pitää nyt tehdä ennen kuin lähdetään kehittämään uusia järjestelmiä. Ja tämä siis pitää saada nyt käyttöön ennen kuin otamme mukaan tämän entry-exit-järjestelmän. That's, that's, that's very good news. Uh, will you therefore on the other... No sepä oli hyviä uutisia. No sitten taas toisaalta jos meillä ei ole tällaista operationaalisen toiminnan koordinointia olemassa, niin jos katsotaan esimerkiksi Slovakiassa epäonnistunutta lentokenttätestiä yhdeksäs ensimmäistä, yhdeksän pommin osaa laitettiin henkilömatkatavaroihin matkatavaroihin. Yksi niistä osasta oli 90 grammaa muoviräjähdettä ja sitä ei tunnistanut koira, eikä sitä myöskään poistettu turvatarkastuksessa. Se matkasi koko matkan Dubliniin. Ja vasta kun kolme päivää myöhemmin sitten tämä paljastettiin, niin asiasta mitään aavistamaton matkustaja pidätettiin useaksi tunneksi. Tämä on aivan kammottava epäonnistuminen ja se kyllä herättää monia kysymyksiä. Esimerkiksi sen, että täysin viattomia ihmisiä vaarannetaan. Se, että saadaan virastot yhteistyötä tekemään ja koordinoimaan tätä työtä, niin minun mielestäni tässä nyt tilanne johtaa siihen, että me eh, emme kiinnitä huomiotamme siihen aivan valtavan haasteeseen, joka meillä on eh, yli Atlantin ja yli rajojen. Yes, Mr. President, this is also niin, puheenjohtaja, tämä on vähän filosofinenkin kysymys. Mehän olemme vain ihmisiä, ja te mainitsitte yhden esimerkin no, omasta maastani ja muista. Voin mainita paljon esimerkkejä, joissa poliisiviranomaiset ovat epäonnistuneet käyttämään hyväkseen heillä käytössä olevia tietoja ja sen jälkeen sitten on tehty rikoksia, ihmiset ovat kärsineet ja niin edelleen. Koskaan emme voi täysin välttää tätä, teemme mitä hyvänsä. Mutta kuten sanoitte, meidän pitää paljon paremmin käyttää välineitä, joita meillä on jo käytössämme, miettiä, miten niitä käytetään, miten niitä voidaan analysoida, kuinka voimme tehdä yhteistyötä, kuinka virastojen toimintaa voidaan tehostaa ja kuinka meidän pitäisi luottaa toisemme, kun jaamme näitä tietoja. Ja toivottavasti tähän asiaan voin vaikuttaa, mutta tässä on kuitenkin ihmisiä töissä ja ihmiset tekevät aina virheitä. Thank you. Mrs. Boskurt again. Sitten Boskurt jälleen. Mrs. Malmström. Kiitos. Sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan, me odotimme, että komissio tekisi uuden ehdotuksen siitä, miten asetuksesta siitä, miten henkilöt, jotka ovat liitoksissa al ja Talibanin kanssa artikla 75 perusteella, joka antaa parlamentille yhteispäätösmenettelyoikeuden. Parlamentti kuitenkin teki päätöksen 215 perusteella, joka jätti parlamentin täysin tämän päätöksenteon ulkopuolella. Oletteko te valmis äh, sitoutumaan kunnioittamaan artiklan 75 mukaista Euroopan parlamentin yhteispäätösmenettelyoikeutta? Oletteko te valmis asettamaan artiklan 75 pohjalla uuden oikeudellisen puitteiston liittyen esimerkiksi varojen jäädyttämiseen ja jäädyttämien yhteydessä siihen, että varmistetaan kuitenkin demokraattinen valvonta? Yes, thank you. I remember this. Niin, kiitoksia. Muistan, että tätä keskustelua käytiin Euroopan parlamentissa noin kuukausi sitten täysistunnossa ja muistelisin, että sekä neuvosto että komission oikeudelliset yksiköt ovat olleet sitä mieltä, että kyseessä on artikla 215, jota tulisi soveltaa, kun kyseessä on kansainvälinen, kansainväliset rajoittavat toimet ja varojen jäädyttäminen, ja eivät olleet Euroopan parlamentin tulkinnan kanssa samaa mieltä. Mutta kun kysymys on sisäistä Euroopan varojen jäädyttämisestä, niin silloin kyseessä olisi artikla 65. No tässä on kyseessä oikeudesta yksikköjen välinen kiista. Minä olen aina sitoutunut olemaan mahdollisimman avoin suhteessa Euroopan parlamenttiin, mutta tämä pääasiassa kuuluu kollega Ashtonille. Ja sikäli kun asian ymmärtänyt, niin oikeudelliset yksiköt ovat olleet sitä mieltä, että oikeusperustana tulisi olla artikla 215. Mrs. Boskurt. Uh, are you then ready to come up with a... Oletteko valmis tekemään ehdotuksia, jotka liittyvät sitten ihmisiin, jotka ovat unionin sisällä uh, artiklan 75 perusteella. Ja toinen, oletteko te valmis hyväksymään meidän ehdotuksemme viime joulukuun päätöksasemasta siinä, että olisi tällainen riippumattomien asiantuntijoiden verkosto, joka käsittelisi näitä terrorismin vastaisia toimia yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Thank you, Mrs. Malmström. thank you, Mr. President. Well, without knowing all the details, I... Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Tuntematta kaikkia yksityiskohtia, niin minusta tällainen itsenäinen riippumaton verkosto kuulostaa hyvältä ajatukselta, riippumatta siitä, mitä artiklaa sovelletaan. Meidän täytyy tietysti aina katsoa silloin, kun näitä rajoittavia toimenpiteitä sovelletaan, että ne ovat hyvin kohdennettuja että siviilit ja viattomat ihmiset eivät joudu niiden kohteeksi. Tietysti kyseessä on vähän öö, epämääräinen väline, mutta kyllä sitä joskus voidaan käyttää. Mutta täytyy valvoa sitä, että se ei kohdistu siviileihin. Täytyy tarkastella, miten tehokas se on ja millä tavalla voidaan puolta perusoikeuksia. Eli tämä on ihan hyvä ajatus. Voimme palata siihen myöhemmin ja keskustella siitä. Thank you. Thank you. Herr Strasse. Kiitoksia, Herr Strasse. uh... Tervehdys, Malmström, ja tervetuloa uudessa roolissanne tänne valiokuntaan. Ja heti aluksi haluaisin sanoa, että on hienoa nähdä, kuinka asiantunteva te olette, kun teette näitä ehdotuksia. No haluaisin puhua terrorismista. Terrorismin uhat ovat nyt tulleet näiden epäonnistuneiden jouluiskojen jälkeen uudelleen mielimme, ja eurooppalaiset kansalaiset tuntevat itsensä nyt uhatuiksi, erityisesti islamin muslimiekstremistien taholta. Meidän pitää koordinoida näitä toimia paremmin Euroopan tasolla. Presidentti Obama itsekin totesi, että kyse ei ole tiedon puutteesta, vaan niiden analysoinnista. Ja haluaisin nyt pyytää, että voisitte esittää meille nyt pari ehdotusta, mitä tulee tähän yleiseen turvallisuusstrategiaan. Eli millaisiin konkreettisiin toimiin haluaisitte nyt ryhtyä, jotta tilannetta voitaisiin parantaa, jotta voisin parantaa koordinointia ja voitaisiin tehdä parempaa yhteistyötä yhdysvaltalaisten kanssa. Mrs. Malmström. Yes, thank you. Kiitos, kuten sanoitte, joulupäivän Tapahtumat osoittavat, että terrorismi on suuri uhka yhä ja että meidän ei tulisi tässä laakereilla lepäillä. Olen sanonut äh, epävirallisesti, että haluaisin äh, tällaisen katsauksen kaikista näistä keinoista, joita meillä on keruuseen sisäisesti, mutta myös näistä eri äh, sopimuksista, joita meillä on esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa, joka on tärkeä osa tässä taistelussa terrorismia vastaan. Meillä täytyy olla tästä yleinen kuva. Ja sisäasiainministerit tapaavat huomenna ja ylihuomenna. Ja Napolitano on myös paikalla. Ja he tulevat keskustelemaan niistä yhteistyökeinoista, mitä on paikalla. Ja myös äh, USA ulkoministeri on paikalla. Mutta kuten te sanoitte, kysymys on kuten myös Obama sanoi siinä, että meidän täytyy koota nämä informaatiot ja hyödyntää sitä. Meidän täytyy saada parempaa koordinaatiota virastojen kesken ja jäsenvaltioiden halukkuudessa tehdä yhteistyötä näiden virastojen kanssa. Europol tekee mahtavaa työtä, mutta joskus jäsenvaltiot ovat hieman pidättyviä siinä, mitä he jakavat tätä informaatiota. Meidän täytyy rakentaa tätä luottamusta unionissa niin, että informaatiota annetaan, niin että voimme ehkäistä terroriiskuja ja mitä tulee tähän sisäiseen turvallisuusstrategiaan, minä tulen tarkastelemaan tätä terrorin näkökulmaa. Me tarvitsemme jonkinnäköisen suunnitelman siitä, miten suojelemme herkässä asemassa olevia iskukohteita. Ja, ja minä tulen tässä tekemään ehdotuksia, konkreettisia ehdotuksia. Thank you. Segundo turno en este punto para la señora Jiménez. Kiitoksia sitten Jiménez Karil. Sí, buenos días. Muchas gracias. Kiitoksia. Malmström, on hienoa kuulla alustuksessa, kun te puhuitte terrorismin uhreista. Ikävä kyllä, heistä puhutaan vain vakavan attentaatin yhteydessä. Kuten me tiedämme, uhka on edelleen olemassa ja kenestä tahansa meistä voi tulla terrorismin uhri. Ei voida hyväksyä sitä, että tähän mennessä Euroopassa ei ole tehty mitään lainsäädännön harmonisoinniksi jäsenvaltioissa, mitä tulee terrorismin uhrien hyväksi tehtävässä toiminnassa. Joulukuussa täysistunnossa Baho sitoutui siihen, että luotaisiin eurooppalainen terrorismin uhrien peruskirja – ja hyväksytte tekin tämän kompromissin. Ja mitä te tekisitte, mihin toimiin ryhtyisitte, jotta saataisiin edistettyä tätä eurooppalaista terrorismin uhrien peruskirjaa? Sí, esto es un punto muy importante. Niin, tämä on hyvin tärkeä kysymys. Minulla on ystävä, joka kuoli Madridissa, Atochassa vuonna 2004. Ja tiedän, että terrorismin uhrit ovat henkilöitä, joita tulee suojella, ja meidän pitää kiinnittää heihin enemmän huomiota EU:ssa. ssa jotain olemme tehneet. Meillä on verkosto, jossa yhdistetään ja vaihdetaan asiantuntemusta eri maiden välillä. Lisäksi on rahastoja, joita voidaan käyttää, kun rakennetaan kansalaisjärjestöjä ja niin edelleen. Ja tämä on ihan hyvä ja tätä pitää kehittää edelleen. Ehkäpä tässä turvallisuusstrategiassa voisimme luoda turvallisuusrahaston, jonka sisällä voitaisiin sitten ryhtyä toimiin, jotka liittyvät näihin uhreihin. Ja aion tarkastella näitä lupauksia, joita Baho on tehnyt, ja voin sitten katsoa, miten voin kehittää tätä eteenpäin, jotta voisimme toimia vähän yhtenäisemmin Euroopan unionin alueella. Kiitoksia sitten Makovei. Thank you. Uh... Kiitoksia. Ja sitten korruption vastaiset toimet. Koetaan huomioon, että 78 unionin kansalaista on sitä mieltä, että korruptio on tärkeä äh, huolenaihe heidän maassaan. Anteeksi. 78 prosenttia on sitä mieltä, että korruptio siis on vaikea ongelma heidän maissaan. Ja viittaan tässä tietoihin, joita on kerätty vuoden 2009 joulukuun eurobarometria varten. Ja kun otetaan huomioon, että unioni on sitoutunut YK yleissopimuksen korruptiovastaiseen yleissopimukseen ratifioimalla sen, niin mitä aiotte tehdä, jotta voidaan todella täytäntöönpanna Euroopan unionin valvonta mekanismia korruption vastaisena vuonna, jotta voidaan myös seurata sen toimivuutta jokaisessa jäsenvaltiossa. Millä aikavälillä näin tulee tapahtumaan? Minkä näköisiä muita mitattavissa olevia tavoitteita haluatte saavuttaa korruption torjunnassa? Mrs. Balsom. Yes, thank you. I, I am aware of this. Kiitos, olen tietoinen tästä Eurostatin tutkimuksesta ja luin myös äh, Transparency Internationalin vuosiraportin, jossa mainitaan korruptio kaikissa maailman maissa. Hämmästyksekseni siellä oli mukana monia Euroopan maita kohtuullisen matalalla, mikä ei ole ollenkaan hyvä asia. Joten äh, korruptio, jos me haluamme olla uskottavia, mittavia, kun opetamme muita maita hyvään hallintotapaan ja avoimuuteen, niin silloin meidän täytyy hoitaa myös oma pöytämme puhtaaksi. Tukholman ohjelmassa halutaan työstää korruptiovastaista taistelua ja minä haluan myös ottaa sen esiin. Mutta tämä vaatii tiettyä ajatustyötä. Ei riitä, että me vaan sanomme, että tämä on paha juttu. Meillä täytyy olla kunnolliset välineet, joilla voimme mitata esimerkiksi edistysaskelia ja myös sitä, että millä tavalla voimme tehdä yhteistyötä. Ensi joulukuussa tulee tällainen antikorruptiopäivä ja ehkä me siihen mennessä kykenemme esittämään jotain konkreettisempaa, millä tehdä sisäisesti Euroopan unionissa työtä korruptiota vastaan, koska se on asia, joka on lisääntynyt ja kansalaiset ovat sitä huolissaan. Kiitoksia, Makoveen. Just a clarification. I was referring in my question exactly... Ihan vain selvennys. Minä viittasin kysymyksessäni Tukholman ohjelman valvontamekanismeihin, jotka täytyy ottaa käyttöön. Ja toinen kysymys. Millä tavalla varmistaudutte siitä, että mandatinne aikana – ylläpidetään yhteistyötä komission yksiköiden kanssa, jotka tekevät petoksen vastaista toimintaa, sillä tämä liittyy suoraan korruptioon. Kyllä. Mutta tämähän on koko komission tehtävä huolehtia siitä, että se mitä me teemme ja huolehdimme siitä, että meidän kätemme ovat puhtaat. Joten ei tämä ole ainoastaan minun vastuuni, vaan tämä on koko komission vastuu ja myös Olafin tietenkin. Tiedän myös, että puheenjohtaja Barroso on sitoutunut työskentelemään tämän asian parissa varmistaakseen siitä, että kaikki, mitä komission alaisuudessa on, on luotettavaa. Ja tiedän, että parlamentti myös työskentelee asian parissa. Meidän täytyy laatia kriteerit ja valvontamenetelmät hyvin selkeäksi ja miettiä kriteereitä sille, miten tätä mitataan. Mutta meidän täytyy myös miettiä, miten tätä voidaan parantaa tätä tilannetta. Name and shame järjestelmä voisi olla tässä käytettävissä, mutta yhtenä esimerkkinä. Meidän täytyy työskennellä kaikilla tasoilla. Minä tiedän, että joillain, jo, joissain paikoissa Euroopassa on myös tiettyjä verkostoja. Mutta palaan myöhemmin konkreettisten ehdotusten kera. Tässä on oltava konkreettinen, ei ainoastaan sanahelinää sitä, miten paljon me tätä inhoamme. Kiitoksen Heidi. Cecilia, du har i dina... Kiitoksia puheenjohtaja. Cecilia, olet kirjallisissa vastauksessa selvittänyt, että aiot esittää direktiiviehdotuksen, joka koskee ihmiskauppaa tänä vuonna. Sitä minä ja kollegani kannatamme sosiaalidemokraattisessa ryhmässä todellakin. On korkea aika, että EU todella ryhtyy toimimaan ihmiskauppaa vastaan. Sehän vain on kasvussa jatko, jatkuvasti. Komission jäsenenä, onko sinun mielestäsi mahdollisuutta siihen, että voidaan paremmin ennaltaehkäistä tämän tyyppisiä rikoksia? Voidaanko ehdottaa jäsenvaltioilla lainsäädäntötoimia, joiden avulla voidaan ottaa ihmiskaupan uhreja aivan kuten aiemmassakin ehdotuksessa puhuttiin ihmiskaupasta, jonka sen Baro esitti. Mutta Ruotsin puheenjohtajavaltiohan ei päässyt siitä yksimielisyyteen. Thank you, Anna, Kiitos. Anna, kuten aikaisemminkin sanoin, niin tulen esittämään tämän ehdotuksen uudelleen. Olimme aika lähellä sopimusta. Siellä on muutama määritelmäkysymys, jotka liittyvät rangaistuksiin joiden takia ei päästy ihan päätökseen. Mutta toivon, että voin esittää ehdotukseni uudesteen ja sitten Euroopan parlamentin yhteispäätösmenettelyn ja sitoumuksen kautta toivon, että pääsemme lopputulokseen, koska kuten sanoit, että tämä on kiireellinen asia ja tämähän on järkyttävä rikos, mitä tapahtuu Euroopan kaupungissa päivittäin. Nuoret tytöt ja pojat, heitä vastaan rikotaan kaikkein kauheimmalla tavalla on selvää, että kysyntä on suuri ongelma. Meillä on Ruotsissa lainsäädäntöä, jossa josta viranomaiset sanovat, että se on ollut avuksi, kun on taisteltu ihmiskauppaa vastaan. Meillä on toki ongelmia Ruotsissakin, mutta ehkäpä hieman vähemmän. On erilaisia lainsäädäntöjä tällä alalla ja e, tiedän, että tämä on hyvin vaikeaa ja komissiolla ei ole päätösvaltaa harmonisoida tätä. Kysymys on hyvin arkaluonteinen, mutta e, kysyntä näkökulma on asia, josta on puhuttava ihmiskaupan valossa. Mutta ensinnäkin aion nyt keskittyä siihen, että esitän uudelleen tämän ehdotuksen ja toivon, että parlamentti ja te tuette minua. Thank you. Back to Mrs. Head. Tack så mycket för... Eh, Kiitoksia vastauksista. Mehän puhumme kovasti myöskin rikosoikeudesta ja siitä, mitä rangaistuksia pitäisi olla, jotta voisimme viedä eteenpäin tätä asiaa EU-ssa, meidän täytyy tarkastella myös ennaltaehkäiseviä toimia ja kysyntää. Mehän tiedämme myöskin, että noin 80 prosenttia kaikki, kaikesta ihmiskaupasta liittyy seksiteollisuuteen. Ja siitä syystä haluaisin kysyä, mikä sinun mielestäsi on ihmiskaupan ja prostituution välinen yhteys? Den, Joo, vi är helt överens om att vi måste... Olemme yhtä mieltä siitä, että on tehtävä ennaltaehkäisevää työtä ja näin on tehtävä erityisesti niiden maiden suuntaan, joista nämä ihmiskaupan uhrit tulevat. Ja tämä sisältyy meidän naapuruspolitiikkaan, kumppanuussopimuksiin sekä muun politiikkaan äh, muiden maiden kanssa. Meidän täytyy tehdä ennaltaehkäisevää työtä ja kuten tässä Bauerin kanssa äh, sanoin, meidän täytyy myös huolehtia uhreista. Minä henkilökohtaisesti uskon, että prostituution ja ihmiskaupan välillä on yhteys, niin kauan kun on kysyntää, niin tämä kauppa jatkuu. Mutta kuten sanoin, meillä on erilaisia lakeja eri jäsenvaltioissa. Meidän täytyy keskittyä siihen, että saamme tämän direktiivin lävitse ensin. Puhumme myöhemmin kysynnästä. Mutta tällä hetkellä komissiolla ei ole toimivaltuuksia edes keskustella tästä harmonisoinnista. Kiitoksia sitten Koratsa Bild. Tack Cecilia, vad trevligt att just du som är här. Kiitoksia Cecilia. On oikein mukava nähdä sinua täällä. E, olet ollut vuosia europarlamentaarikkona ja sitten meidän kanssamme käynyt paljon vuoropuhelua Euroopan parlamentissa olet ansainnut paljon kunnioitusta yli puoluerajojen tässä talossa. Mutta nyt odotamme, että sinä täytät ne sitoumukset, joita sinulla on, jotta voidaan vahvistaa kansalaisuutta eh, Euroopassa. Maahanmuuton tässä suhteessa on tärkeässä asemassa. Monet ovat vedonneet siihen, että meillä pitäisi olla kiireellisiä menettelyitä ja sinä olet sitoutunutkin niihin, mutta tarvitsemme myös laillista näkemystä tässä suhteessa ja sitä, millä tavalla voimme hoitaa ihmisoikeuskysymyksiä niin, että vastaanotetaan maahanmuuttaja inhimillisellä tavalla ja Samalla me otetaan tarkastella se, että tarvitsemme työvoita. Meillä on Ruotsissa nykyaikainen hallitus, joka on täytäntöpannut erittäin nykyaikaista lainsäädäntöä tässä suhteessa. Ja minä haluaisin kuulla sinun näkemyksestäsi tulevasta maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta. Tack så mycket. Eh, Kiitokset. Olen yrittänyt esitellä tätä visiotani ja onhan selvää, että me elämme, jos elämä olisi ja maailma olisi ihanteellinen, niin me eläisimme täysin vapaana. Ja se on mahdollista vain, mikäli demokratia ja koulutus ja kehitys on hyvää ja korkea kaikissa maissa. Ja toki unionin tavoitteena on tukea hyvinvointia ja vakautta koko maailmassa. Mikään ei edistä vakautta niin hyvin kuin se, että että diktatuurit siirtyvät demokratiaan. Tämä on minun visioni. Ja olen vakuuttunut siitä, että monet ovat samaa mieltä. Mutta me emme elä tällaisessa ihanteellisessa maailmassa ja sen vuoksi meidän on saatava aikaan järjestelmä, joka perustuu vastuuseen, ennakoitavuuteen, solidaarisuuteen, ihmisarvojen kunnioittamiseen sekä eh, jäsenvaltioiden väliseen solidaarisuuteen. Minä haluan turvapaikkapolitiikkaa, jossa me voimme suojella niitä ihmisiä, jotka sitä tarvitsevat, ja heidän täytyy tietää, millä ehdoin tämä tapahtuu. Minä haluan politiikkaa, jossa voimme ottaa vastaan ihmisiä äh, laillisesti, laillisia maahanmuuttajia, ja heidän täytyy myös tietää, millä ehdoin tämä tapahtuu ja kuinka heitä kohdellaan, kun he tulevat. Mutta jotta tämä olisi mahdollista, niin meidän täytyy äh, taistella myös laitonta maahanmuuttoa vastaan. Sillä on pelottavia, kauheita seuraamuksia. Tuhannet ihmiset hukkuvat vuosittain, monet ovat ihmiskaupan uhreja, joutuvat, päätyvät äh, seksiorjiksi tai muihin, muuten vain orjaksi. Ihmiset elävät köyhissä huonoissa olosuhteissa. He haluavat huolehtia perheestään, mutta kaikki nämä ihmiset eivät voi tulla Eurooppaan, siksi meillä täytyy olla lait, jotka säätelevät tätä. Ja minun mielestäni näiden, tämän pitää tapahtua niin eh, humaanisti, järjestelmällisesti ja järjestetysti kuin mahdollista. Ja se on minun tavoitteenani seuraavana viitenä vuotena. Back to Mrs. Tack Cecilia för en så bra och tydlig... Kiitoksia Cecilia näin hyvästä ja selkeästä vastauksesta. Nyt haluaisin olla vähän konkreettisemmin. Meillähän on myös useita ääriliikkeitä, jotka ovat kasvussa ja jotka kyseenalaistavat meidän humanitaariset näkemyksemme. Hyvin monet ihmiset myöskin ovat huolissaan siitä, että meille tulee liikaa pakolaisia ja näin he uhkaavat näiden toisten ihmisten turvallisuutta. Ja lisäksi yksin matkustavat lapset, jotka tulevat ilman perheitä, joiden taustalla on hirvittäviä tragedioita. Mitä voimme tehdä, minkälaisia sitoumuksia voit sinä tehdä konkreettisesti, että voimme välttää sen, että viattomat lapset joutuvat huonokohtelun uhreiksi yhteiskunnissamme? Mitä voidaan tehdä jotta voidaan auttaa näiden lasten asemaa, jotta voidaan myöskin ne voidaan yhdistää perheisiinsä. Kiitos. Tämä kysymys oli vaikea ja suuri minuutissa vastattavaksi. Rasismi, muukalaisvihamielisyys, epäluulo, niin, ovat vaikeita asioita. Me, meidän täytyy työskennellä integraation alalla paljon niin, että nämä ihmiset saavat mahdollisuuden päästä sisään yhteiskuntaan ja elää ja tuoda oma kortensa kekoon sitä tavalla. Mitä tulee yksin tuleviin pakolaislapsiin, tämä on kasvava ongelma. Tämä on kaksinkertaistunut monissa maissa. Ja tulen tekemään tästä hyvin nopeasti ehdotuksen, millä tavalla työskentelisimme tämän asian parissa strategisemmalla tavalla. Osa näistä lapsista tulee eh, ihmis salakuljetuksen kautta. Osa tulee yksin, omin keinoin, ja osa on lapsia, joilla on ihan lailliset syyt tulla. Eri syitä eri maista. Mutta me tarvitsemme yhteistä strategiaa, kuinka hoitaa tämä asia. Meidän täytyy huolehtia lapsen oikeuksia saada mahdollisesti äh, perheen yhdistäminen perheensä kanssa mutta meidän täytyy toimia yhdessä, koska tämä on suuri ongelma Euroopassa ja teen tästä ehdotuksen. Thank you. Signora Borsellino. Sitten Borsellino. Signora Malmström, e oggi è risuonata... Rova Malmström, tänään Useampaan otteeseen te olette puhuneet Libyasta ja te sanoitte, että se nyt on vähän kuin ongelmallinen parlamentille. Ja miten tätä valtiota sitten voidaan käsitellä. No sitten maahanmuuttopolitiikka. Se on meille huolestuttavaa, koska Libya ei ole allekirjoittanut kansainvälistä yleissopimusta, mitä tulee laittoman maahanmuuttamisen torjuntaan. Onko tässä mitään takeita palauttamiskiellosta ja muista kysymyksistä? Ja Lissabonin sopimuksen nojalla saammeko tietoa näiden neuvotteluiden etenemisestä Libyan kaltaisten maiden kanssa? Borselino. Kiitoksia edustaja Borsellino. Tähän viimeiseen kysymykseen tietysti olen valmis tulemaan valiokuntaan kertomaan kaikista tilanteista ja kertomaan teille päivitetyn tilanteen neuvottelut Libyan kanssa. No, ei niistä voi sanoa, että ne ovat juuri edistymässä. Ihan pientä edistystä tosin on ollut, mutta pitkä matka on vielä kuljettavana. Libyahan ei ole äh, mukana kansainvälisessä yhteis- yleissopimuksessa, tosin se on mukana afrikkalaisessa sopimuksessa. Päätän siitä, millä tavalla pitäisi kohdella turvapaikanhakijoita tai pakolaisia. Ja me olemme valmiita auttamaan Libyaa, kun se pyrkii eteenpäin näissä asioissa. Olemmekin esittäneet tämän tarjouksemme Libyalle, mutta se ei ole vielä palannut tähän asiaan, joten nyt olemme vähän tällä tavalla tyhjän päällä. Tietysti meidän täytyy puhua Libyan kanssa, se on tärkeä naapurimaa, tärkeä kauttakulkumaa pakolaisille ja maahanmuuttajille – mutta meidän täytyy varmistautua siitä, että Libya noudattaa myös kansainvälisiä yleissopimuksia. Voimme auttaa sitä tässä tehtävässä. Komissio tarjoaa nimittäin nyt jo aika paljon rahaa Libyalle ja se on valmis tekemään lisää, jotta voidaan vahvistaa Libyan kykyä rakentaa näitä järjestelmiään. Ja nyt työskentelemme yhdessä UNHCRn kanssa ja pakolaisasioiden korkean edustajan kanssa, joka on myös Libyassa kovin näkyvästi paikalla. Tietysti Tämä sitoumus jatkuu, mutta meidän täytyy varmistautua siitä, että Libya noudattaa kansainvälisiä yleissopimuksia, jos haluamme edistystä saada aikaiseksi. Kiitoksia. Sitten vielä jatkokysymys. Mikro, eh, È importante che eh, ci sia questo... Kiitoksia. On tärkeää, että on tätä keskustelua säännöllisesti Euroopan parlamentin kanssa. Sitten toinen kysymys. Näissä kirjallisissa vastauksissa ei ollut mitään viittausta kausityöntekijöihin, mutta heidät on nyt mainittu täällä. Millaisia konkreettisia ehdotuksia komission jäsenenä voimme odottaa teiltä liittyen kausityöntekijöihin ja myöskin lapsiin, jotka tulevat yksin EUn alueelle? Se on hyvin vakava ongelma. On puhuttu tänään terrorismista ja järjestäytyneestä rikollisuudesta, mutta en ole kuullut vielä mitään sanottavan mafiasta – ja mafia on tietysti suuri osa järjestäytynyttä rikollisuutta. Ja asiat, joista nyt keskustellaan, ihmiskauppa, kausityöntekijät, prostituutio, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja kaikki muut asiat, niissä kaikissa mafiolla on tärkeä roolinsa. Ja haluaisin nyt kysyä, mitä voimme odottaa teiltä mafian suhteen? Yes, madam, thank you. On seasonal workers. Mitä tulee sesonkityöntekijöihin, tästä minä tulen tekemään ehdotuksen mitä sitten tulee yksin tulevien lasten asiaan. Tulen tässä tekemään myös yhteistyötä. Tämä on suuri ongelma unionissa tällä hetkellä ja meidän täytyy puuttua siihen yhdessä. Mafiasta olette ihan oikeassa. Tämä on hyvin tärkeä osa järjestäytynyttä rikollisuutta ja ainoastaan Italiassa, vaan sillä on lonkeronsa ympäri maailmaa. Yksi asia, joka on otettu esiin Redingin kanssa ja Baron kanssa, on se, miten voimme työskennellä mafian varojen takavarikoinnin suhteen. Ja tämän tulemme tekemään yhdessä Redingin kanssa. Hän on kuitenkin tästä vastuussa. Se on mahdollista Italiassa, mutta näin pitäisi voida tehdä myös tuomion jälkeen. Tuomio tästä se on tärkeä osa. Mafia on tärkeä osa taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja sillä on oma osansa tässä sisäisessä turvallisuusstrategiassa. Thank you. Signora Alfano. Kiitoksia sitten Alfano. Grazie Presidente, benvenuta onorevole Malmström. Kiitoksia ja tervetuloa Rova Malmström. Jatkan nyt tästä mafiasta. Kuten Borsellino totesi, kukaan ei ole tästä vielä tänään puhunut. Euroopan unioni kiirittää hyvin paljon huomioita terrorismin torjuntaan, mutta mitä ei tehdä mafian toiminnan torjuntaan. Se ei ole järjestäytyä rikollisuutta, vaan se on jotain aivan muuta. Ja näin ollen, eikö olisi hyvä tietää, millaista vaikutusta mafialla on kaikkiin EU-maihin? On puhuttu 250 miljardista vuosittain liittyen mafian toimintaan. Eli taloudelliset voitot mafian osalta ovat 8 prosenttia Italian bruttokansantuotteesta. Eli kun ajatellaan näitä lukuja, mitä aiotte tehdä tämän ilmiön torjumiseksi? Alfano. Kiitoksia edustaja Alvona. Niin, en minä pysty määrittelemään tarkkoja lukuja tässä, mutta tietysti tiedämme, että yhä suurempi osa järjestäytynyttä rikollisuutta Euroopassa ja muuallakin maailmassa, niin siinä mafia on mukana sekä ihmiskaupassa, huumekaupassa, väärännyksissä, viratismissa ja niin edelleen. Eli se on erittäin tärkeä, sillä on erittäin tärkeä osa. Ja voin antaa teille yhden luvun. Jos huumekauppa olisi yksi maa, niin se oli 21. sijalla kaikkein rikkaimpien maiden joukossa. En sano, että mafia on tässä kaikessa mukana, mutta hyvin suuri osa sillä tietysti on. Tuskinpa minun italialaisella täytyy ryhtyä mafian eri osia selvittämään. Tiedän, että viranomaiset pyrkivät puuttumaan ongelmaan jo pidemmän aikaa, mutta meidän täytyy olla tässä yhä enemmän mukana, sillä se vaikuttaa koko meidän yhteiskuntaamme. Ja kuten totesi edustaja Borsellino, meidän täytyy turvallisuusstrategiassamme ottaa asia esille. Ja näin minun mielestäni sekä Italialla että muilla mailla on paljon tehtävää tässä asiassa, kun asia käsittelemme, eli se täytyy ottaa paljon perustavanlaatuisempaan käsittelyyn meillä. Signora Alfano ancora. Kyllä, jatkokysymys. Io oggi spero di rubarle alcune promesse, alcuni... Kiitoksia. Haluaisin saada teiltä tiettyjä lupauksia ja sitoumuksia tänään. Vastauksissa ne totesitte, että pitäisi olla enemmän yhteistyötä eri maiden viranomaisten välillä. Ja juuri tätä meiltä nyt puuttuu, tätä yhteistyötä oikeudellisella tasolla. Ja tästä yksi esimerkki, joka on hyvin tunnettu, mutta joka kertoo hyvin paljon. Muistakaa se, mitä tapahtui Saksassa, Duisburgissa jokin aika sitten. Kyse oli mafian liittyvä draama. Ja tuomari pyysi, että takavarikoitaisiin tämä ravintola Duisburgissa. Ja tätä pysyi jälleen tuomari, mutta Saksassa tästä kieltäydyttiin. Eli tämä osoittaa, että yhteistyötä ei ole. Sitten meillä ei ole mitään virallisia lukuja, joten eikö olisi hyvä tehdä tutkimuksia, jotta voitaisiin tietää tarkkaan, kuinka merkittävä mafia on taloudellisesti. Sitten ikävä kyllä on hyvin paljon syrjintää terrorismin uhrien ja mafian uhrien välillä. 250 ihmistä kuolee vuosittain Italiassa mafian toiminnan tarkoitu- johdosta. Tässä nyt ei puhuta pelkästään näistä luvuista, vaan myöskin uhreista. Eli haluatteko asettaa nämä kahdet erilaiset uhrit samalle tasolle? Otitte esiin hyvin ähm, laajoja, vaikeita asioita, jonka on mahdotonta vastata minuutissa. Olen valmis tarkastelemaan näitä lukuja ja tilastoja, jotka voitte minulle toimittaa. Eikä luonnollisestikaan mitenkään uhreja pitäisi syrjää. Rikoksen uhrit on huomioitava. Ja uhrit ovatkin Tukholman ohjelman keskiössä. Ja on hyvin tärkeää huolehtia sitä, että meillä on yhteinen lähestymistapa uhrien asemaan, heidän niin, että voimme taata heidän oikeutensa eri prosesseissa ja niin edelleen. Joten tämä on komission jäsen Redingin vastuualue, mutta tiedän, että me tulemme tekemään hyvin läheistä yhteistyötä aiheesta. Joten ei tämä ole mitenkään ristiriidassa. Jäikö tästä nyt, puheenjohtaja, anteeksi, olen tässä nyt, rupeaa väsymään. Niin. niin millä tavalla täytyisi saada aikaiseksi parempaa yhteistyötä. Uh, tämä palaa siihen asiaan, mistä puhuttiin jo koko kahden ja puolen tunnin ajan. Eli meidän on vahvistettava yhteistyötä äh, lainsäädäntöviranomaisten ja toimeenpanoviranomaisten kesken. Meidän on annettava toisillemme informaatiota äh, rikollisuudesta, rikollisista ja tehtävä yhteistyötä, koska rikolliset siirtyvät rajojen ylitse ja meidän täytyy parantaa meidän mahdollisuuksiamme eh, seurata heitä. Ja se vaatii enemmän luottamusta ja eh, yhteistyötä eh, toimenpäivien viranomaisten kesken. Thank you. Mrs. Roitova. Kiitoksia edustaja Roitova. Ehdokas Malmström, tervetuloa. Kun otetaan käyttöön viisumivaatimuksia Tsekin kansalaisille, niin Kanada on näin esittänyt poliittisen näkemyksen EUlle sen suhteen, että sen mielestä eri EU-jäsenvaltioista tulevat kansalaiset ovat eriarvoisessa asemassa. Millä tavalla tällainen poliittinen realiteetti teidän mielestänne vaikuttaa? Sehän on erittäin negatiivista myös, jos ulkopoliittisesti asiaa katsotaan. Mitä erityisiä toimia aiotte ottaa käyttöön, jotta voitte puuttua tähän Kanadan vaatimukseen jonka mukaan tsekkiläisten täytyy hankkia viisumeita. Aiotteko puuttua asiaan nopeasti ja aiotteko ottaa sen esille Euroopan unionin neuvotteluissa, kun kysymys on kattavasta eh, talous- ja kauppasopimuksesta Kanadan kanssa? Kiitoksia. Yes, thank you. I am of course aware of this problem and all... Kiitos, olen tietoinen tästä ongelmasta. Tämän asian, josta puhuttiin Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. Minä tiedän, että komissio käy intensiivisiä keskusteluita Kanadan viranomaisten kanssa aiheesta. Ongelma ei ole vielä ratkaistu, mutta edistysaskelia on tehty ja tulen heti alusta lähtien ottamaan tämän komission jäsen Barolta itselleni. Muut komission jäsenet ovat tässä muualla ja katsomme, miten voimme viedä tätä asiaa eteenpäin, että saadaan aika ratkaisu. Thank you again, Mrs. Roitova. Kiitoksia Roitova vielä. Uh, Onko tavoitteena se, että jäsenvaltiot säilyttävät solidaarisuutensa ja ottavat käyttöön yhteisiä toimia? Again? E, excuse me, I didn't understand your question. Can you take it again? To make... Anteeksi, en ymmärtänyt tätä kysymystä. To, uh, do you keen to make member states uh, to have a solidarity... Haluatteko uh, saada aikaiseksi sen, että jäsenvaltiot ovat solidaarisia suhteessa Tsekin tasavaltiin, jotta jäsenvaltiot ottavat käyttöön vastavuoroisia toimia. Uh, Neuvosto ja komissio ovat todenneet, että meillä on yhteistä politiikkaa ja meillä on solidaarisuutta Kanadian kanssa, Kanadan kanssa. Eli EU tekee yhteistyötä ja selittää Kanadan viranomaisille, että kyse ei ole pelkästään Tsekin tasavallasta, vaan koko EUsta. Meillä on yhteinen lähestymistapa, ja mikäli tämä ongelma ei ratkea, vaikka usko kyllä, että se ratkeaa, niin sitten meillä on myöskin yhteinen vastaus 27 jäsenvaltion puolesta, mutta olen aika luottavainen sen suhteen, että löydämme ratkaisun tähän ongelmaan. Thank you. Floor goes to... Kiitoksia. Sitten Papa Nikolaou. Mr. Mr. Papa Nikolaou, I'm sorry. Κύριε υποψήφια επίτροπε, θα επανέλθω στο θέμα της λαθρομετανάστευσης. Vielä laittomasta Maahanmuutosta te sanoitte, samoin kuin monet kollegatkin, että suuret virrat laittomia maahanmuuttajia on tulossa. Täällä viitataan paljon siihen solidaarisuuteen, mitä pitäisi osoittaa näiden muuttovirtojen käsittelyssä. Onhan selvää, että ne, jotka tulevat etelän kautta, siirtyvät pikkuhiljaa pohjoiseen päin, mutta käytännössä kuitenkaan tämän solidaarisuuden osoittamisesta ei ole ollut mitään konkreettista näyttöä. Haluaisin kuulla teiltä, miten, minkälaisia konkreettisia toimenpiteitä otatte käyttöön, niin että solidaarisuutta todellakin toimeenpannaan. Ja miten te voisitte saada nämä Uh, miten, tämä tätä solidaarisuutta osoitetaan? Tuleeko se olemaan vapaaehtoisella vai uh, pakollisella tasolla? Kiitoksia tästä kysymyksestä. Tietysti tiedän, millainen kova paine tietyillä jäsenvaltioilla on, erityisesti vuoden ajasta riippuen, ja se aiheuttaa suuria ongelmia. Mutta toistaisin kuitenkin, että valtaosa maahanmuuttajista laillisista laittomista tulee lähinnä lentoteitse tai muita reittejä kautta, mutta tämä nyt on tietysti Välimeren liittyvä ongelma. Ja kuten Busutille muutkin ovat todenneet, tähän liittyy niin paljon ihmisille, inhimillisiä strategioita, ihmiset hukkuvat ja niin edelleen. Eli tämä on koko EUn vastuu. Mielestäni olemme saaneet aika paljon aikaan yhteisvastuun osalta. Meillä on käytössä mekanismeja. Itse olen sitoutunut siihen, että joitain niistä vahvistetaan. Frontexia esimerkiksi. Haluan tehdä yhteistyötä Maltan hankkeen osalta ja katsoa, millä tavalla tästä voitaisiin tehdä tiivimpi osa eurooppalaista politiikkaa ja useammat jäsenvaltiot voisivat olla tässä mukana ja muunsa samantyyppisissä hankkeissa. Turvapaikkavirastosta varmasti tulee olemaan apua näissä kysymyksissä. Ja meidän täytyy tehdä enemmän työtä naapurimaiden kanssa, jotta nekin olisivat mukana tässä, mitä tulee ihmisten palauttamisiin ja siihen, että voidaan ennaltaehkäistä sitä, että ihmiset tulevat EUn alueelle. Ja meidän täytyy tehdä työtä sen suhteen, että vähennetään näitä eroja EUn ja naapurivaltioiden välillä, mitä tulee ihmisoikeuksiin ja demokratiaan. Mielestäni ei ole poliittisesti mahdollista pakottaa jäsenvaltioita olemaan yhteisvastuullisia. Voidaan vahvistaa näitä välineitä ja kannustimia ja rohkaista ja painostaa poliittisesti, mutta se, että se olisi pakollista, en usko, että se onnistuu neuvostossa. Täytyy olla nyt realistisia. Meillä on taloudellisia ja poliittisia välineitä, joilla voidaan helpottaa näitä toimia ja aion käyttää niitä mahdollisuuksieni mukaan, mutta täytyy kuitenkin myöskin olla realistinen. Mutta parlamentin avulla komissio on valmis tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja pyytämään niitäkin kantamaan suuremman osan tästä vastuusta, ei pelkästään sanojen tasolla, vaan myöskin ihan käytännössä. Papanikolaou. Kiitos teille, Papa Nikolaou. Niin, te sanoitte, muistuttaisin teitä vuoden 2008 analyyseistä näemme, että 25 prosenttia kaikista laittomista maahanmuuttajista, jotka siis pidätettiin, 25 prosenttia näistä pidätetyksistä tapahtui Kreikassa, 15 prosenttia Italiassa, 16 Espanjassa ja Portugalissa myös aika paljon. Joten kysymys on täysin etelä-eurooppalaisista maista. Millä tavalla te aiotte huolehtia uudenlaisesta vastaanottorakenteesta laittomille eh, sekä maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille ja miten nykyistä järjestelmää parannetaan niin, että voisimme myös taata ihmisarvoisen oleskelun näille ihmisille. Toisaalta meidän täytyisi myös mahdollistaa solidaarisuus jäsenvaltioiden kesken, varsinkin Etelä-Euroopan suuntaan, jotka joutuvat ottamaan aaltoja näitä laittomia siirtolaisia vastaan. Niin yksi tärkeä osa tätä solidaarisuutta EUn sisällä on se, että jäsenvaltiot auttavat tiettyjä maita vahvistamaan kapasiteettejaan vastaanottamisen osalta. Sinne voidaan toimittaa teknologiaa, asiantuntemusta, erilaisia kokemuksen vaihtoja, mutta myöskin on taloudellisia keinoja. Ja tällöin maat, jotka ovat kovan paineen alaisena, oli kyse sitten väliaikaisesta tai jatkuvasta, voivat myöskin parantaa kapasiteettia ottamaan vastaan ihmisiä. Ja tätä nyt on tehty EU:ssa, sitä voidaan vielä lisätä mielestäni, ja se on hyvä tapa auttaa toisiamme. Solidaarisuuteen liittyy useita ulottuvuuksia, ja myöskin meidän on torjuttava laitonta maahanmuuttoa, mutta aina pitää muistaa, että meillä on vastuu suojella niitä, jotka todellakin tarvitsevat sitä. Ja me tarvitsemme vastaanottokapasiteettia ja aion tosiaan tehdä ehdotuksia näiden kysymysten harmonisoinnista. Thank you. Jetzt, Herr Albrecht. Kiitokset, Albrecht. Kiitoksia, Hyvä rouva Malmström. Tässä on mielenkiintoista kuultavaa, olette puhunut tietosuojasta, perusoikeuksista ja suhteellisuusperiaatteista Euroopan turvallisuuspolitiikassa. Arvostan sitä, mutta ongelma on se, että en oikein tiedä, mitä mieltä olette sitten yksityiskohtaisissa asioissa. Minulla on kolme yksityiskohtaista kysymystä, miltei kyllä tai vastauksin. Ensinnäkin, aiotteko tarkistuttaa tämän ehdottomasti suhteettoman tietojen pidätysdirektiivin? Aiotteko puolustaa kansallisten oikeuksia saada tietoa heidän henkilötiedoistaan, jota on keretty poliisi- ja oikeusyhteistyössä? ja tietosuojavaltuutetuilta? Ja aiotteko mahdollistaa sen, että silloin kun perusoikeuksia rikotaan, Euroopan ihmisoikeus perustus, perussopimuksen no, suhteen ja tietoja siirretään muihin maihin. yes on all, all that, uh, but of course it, it does need some... Voisin vastata kyllä kaikkeen, mutta tämä tarvitsee hieman yksilöimistä. Tietosuojadirektiiviä tullaan tarkistamaan, arvioimaan ensi vuonna. Tulemme tarkastelemaan kaikkia näitä asioita, suhteellisuutta, tietosuojaa, hyötyä, kustannuksia, kaikkea. Ja oikaisumenettely, se kuuluu, se kuuluu meidän lainsäädäntöömme, Me tulemme Euroopan unionissa neuvostossa noudattamaan toki, tai siis huomioimaan tämän ihmisessä oikeussopimuksen. Tämä myös Redingille. Yksi mikä liittyy tähän tietosuojadirektiivien sen tarkastamiseen, tarkoittaa sitä, että me, meidän täytyy tarkastella sitä, millä tavalla kansalaiset saavat informaatiota siitä, onko hän ollut informaation vaihdon kohteena, informaation, joka mahdollisesti haittaisi häntä tai olisi esteenä hänen elämässään. Tämä on yksi näkökulma, jonka otan esiin Rova Redingin kanssa. Noch einmal, Herbert. So I'm looking forward to this, uh, even I don't know if... Odottelen siis tätä, en tiedä oliko tämä nyt kyllä vai ei. Mutta mitä tulee turvallisuustoimiin, komission neuvosto usein puhuvat faktoista ja tiedosta, jotka todistavat näiden toimien tarpeellisuuden. Usein näitä asiakirjoja tietoja ei saatu monista erinäisistä syistä johtuen, Esimerkiksi se, että Yhdysvalloista on tullut pyytöjä tiettyjen tietojen suhteen. Ja Lissabonin sopimuksen jälkeen meidän pitäisi saada kaikki asiakirjat me kaikissa vaiheissa. Eli me, saammeko me kaikki nämä asiakirjat välittömästi käsimme? No. Eh, en. Ei kysymykseen voi vastata näin. Nämähän ovat hyvin monimutkaisia tärkeitä asioita. Minä sitoudun siihen, että te yhteislainsäätäjinä myöskin saatte kaikki samat edutukset kuin neuvostokin. Tiedämme, että sisäoikeusasioissa on osio, jossa meillä on luottamuksellisia asiakirjoja. Tiedän, että osa tästä on jaettu eri muodoissa koordinaattoreille, puheenjohtajistolle niin edelleen, ja toista osaa taas ei. Asiasta täytyy keskustella sitten uuden puitepäätöksen puitteissa komission ja parlamentin välillä. Tiedän, että Barroso on erityisesti sitoutunut tähän asiaan ja siitä keskustellaan niin, että asia tulee esille, siis kun keskustellaan näistä luottamuksesta asiakirjoista, ja se koskee kaikkia valiokuntia Euroopan parlamentissa. Olen varma, että tähän asiaan palataan hyvin nopeasti, todennäköisesti jo siinä puheessa, kun hän joka hän pitää Euroopan parlamentille, kun äänestetään komissiosta. Tämä on tärkeä asia. Minä sitoudun siihen, että te saatte mahdollisimman paljon tietoa ja aivan yhtä paljon tietoa kuin neuvostokin. Thank you. The floor goes to Mrs. Kiitoksia, Sten Fajon. Thank you. Um, vem, da ste že utrujeni, ampak še eno zelo pomembno vprašanje je Kiitoksia. Tiedän, että kaikki ovat väsyneitä, mutta yksi kysymys täytyy vielä esittää erityisesti niiden osalta, jotka vielä eivät ole EU-ssa, mutta joilla on EUn näkymiä edessään. Eli Bosnia-Herzegovinen Albanian kansalaiset seisovat edelleen jonoissa saadakseen viisumeita matkustaakseen EUn alueella. Ja tämä on aika traagista erityisesti nuorelle sukupolvelle. Toimiko EU samalla tavalla kuin Serbia ja Montenegron osalta? Ja ehdottaako se, että viisumit poistetaan vaikkakaan kaikkia ehtoja vielä ei ole täytetty ehkä nyt tai helmi-maaliskuussa, jotta olisi riittävästi aikaa saada menettelyt loppuun. Ja onko realistista odottaa, että viisumivapaus Bosnia-Herzegovinan ja Albanian osalta toteutuisi ennen kesälomia, siis heinäkuuta? Ja milloin voimme poistaa kaikki viisumiesteet Balkanilla, Balkanin osalta? Puhun tässä nyt erityisesti Kosovosta. Viisumin helpottamisjärjestelmät ovat erittäin tärkeitä, ei pelkästään meidän naapureillemme. Ja olin oikein ilahtunut siitä, että meillä oli mahdollisuus olla Ruotsin puheenjohtajavaltiossa helpottamassa Serbian, Bosnia-Herzegovinan ja entisen Makedonian tasavallan viisumikäytäntöjä. Se on erityisen tärkeää varsinkin nuorille. Nuoret varsinkin näkevät, että he ovat osa Eurooppaa vihdoinkin. Minä uskon tähän asiaan, se on erittäin tärkeä, mutta jos halutaan saada uskottavuutta, niin silloin kun on kysymys laajentamisesta, niin meidän täytyy soveltaa tiettyjä kriteereitä, jotka täytyy täyttää. Nämä kolme maata ne täyttivät, mutta niitä ei ole vielä täyttänyt Bosnia-Herzegovina eikä Albania. Euroopan komissio on kuitenkin sitoutunut asiaan ja minä seuraan tämän asian kehittymistä niin, että näidenkin maiden liikkumista help- kansalaisten liikkumista helpotetaan. Komissio voi olla tukevassa asemassa, mutta näiden maidenkin täytyy itsensä tehdä jotain. Milloin tuo työ on tehty, siihen en pysty vastaamaan. Työtä on edelleen siis tehtävänä ja toivon, että voimme päästä sopimukseen tästä asiasta tämän vuoden kuluessa, mutta se tietysti riippuu hyvin pitkään, pitkälti näistä eri kriteereistä. Kuten tiedätte, Kosovohan ei ollut osa tätä viisumivuoropuhelua alusta lähtien, mutta komissio ja komissiosen Baro ovat sitoutuneet työskentelemään yhdessä Kosovon kanssa nähdäkseen, mitä voidaan tehdä tilanteen auttamiseksi. Ja palaan tähän asiaan siis myöhemmin, sitten myöhemmässä vaiheessa. Mrs. Fajon, again. Kiitoksia. Bosnia, Herzegovina ja Albanian on täytettävä tietysti kaikki ehdot, kuten muidenkin maiden on pitänyt tehdä. Mutta Serbia Montenegro viime heinäkuussa ei täyttänyt kaikkia kriteereitä, mutta siitä huolimatta komissio ehdotti, että viisumivapaus toteutettaisiin ja Bosnia-Herzegovina ja Albania jäivät tämän ulkopuolelle. Eli voimmeko odottaa samantyyppisiä toimia nyt, eli että varhaiskeväällä tehdään ehdotus. Ja sitten lisäkysymys, mitä tulee EU-kansalaisten matkustamiseen Yhdysvaltoihin, tiettyjä maksuja on suoritettava, kun kansalaiset matkustavat Yhdysvaltoihin. Yes, thank you. On the first issue, we are willing to work. Me olemme valmiita tekemään yhteistyötä Bosnia, Herzegovina ja Albanian kanssa niin, että ne täyttäisivät kriteerit. Komissio kyllä sitten ehdottaa tai ilmoittaa sen, kun he ovat valmiita ja sitten ministerit tekevät tämän päätöksen, eivätkä he aina ole yhtä halukkaita tekemään näitä päätöksiä. Ja luonnollisestikin yhtäläisen kohtelun periaatteella toimitaan, mutta heidän täytyy täyttää kuitenkin kriteerit. Ja sitten äh, Esta, äh, tässä me työstämme uusia kriteereitä liittyen äh, tähän lisäkustannukseen, josta emme ole samaa mieltä. Sitä tutkitaan kongressissa tällä hetkellä Yhdysvalloissa ja he antavat vastauksen nyt hetkellä millä hyvänsä. Me seuraamme asiaa tarkasti ja olemme tehneet selväksi Amerikan viranomaisille, mitä mieltä olemme. Herr Weber. Kiitoksia, Weber. Sehr geehrte Frau Kandidatin, wir haben heute viel über... Kiitoksia. Täällä on puhuttu lapsilähettävästä avusta ja vähemmistöistä. Nämä ovat meille kaikille tärkeitä kysymyksiä. Mutta nyt meillä on uusi komission jäsen, joka vastaa tästä, eli Reding, joka hoitaa näitä kysymyksiä. Te olette Euroopan turvallisuuden, sisäisen turvallisuuden kasvot. Ja toivottavasti tiedätte, että se on teidän ensisijainen roolinne. olisin vain konkreettisempi, koska muut ovat esittäneet mukavia kysymyksiä, mutta meidän pitää kuitenkin mennä syvällisemmin näihin kysymyksiin. Esimerkiksi liberaalien kysymykset. Alfano kysyi mafiasta ja te sanoitte, että se on suuri ongelma ja että Italian viranomaiset hoitavat näitä ongelmia. No minusta tämä vastaus on erilainen. Ja sitten Ludford kysyi, millainen on tämä terrorismin vastainen toiminta. Siellä tarvitaan verkostoitumista viranomaisten osalta, mutta sanoitte kuitenkin, että mitään verkostoitumisehdotusta ei ole odotettavissa. Eli vastakaan konkreettisesti parin kohtaan. Ensinnäkin terrorismin torjunta. Ajatteko ehdottaa direktiiviä, jossa viranomaiset verkostoituisivat Euroopassa. Sitten toiseksi Eurodac. Haluaisin kuulla, että näitä Eurodac-tietoja voidaan käyttää viranomaisten tasolla. Ja sitten Frontexista kolmas kysymys. Kun jaetaan uudelleen näitä tehtäviä, annatteko Frontexille valtuudet valvoa riippumattomasti ulkorajoja. Tällä hetkellä se ei ole mahdollista. Eli aiotteko toimia näin, kyllä vai ei? Awesome. Thank you for that. Uh, first of all, it is not a con- niin, kiitoksia tästä. Kyseessä ei ole ristiriita sen välillä, että taistellaan Euroopasta turvallisuuden välillä ja että toisaalta olisi kysymys ihmisoikeuksista. Minä en ole mikään poliisi ja me kaikki puolustamme perusoikeuksia ja samalla puolustan eurooppalaisten turvallisuutta. Nämä asiat eivät siis ole ristiriidassa keskenään. Edustaja Weber, teidän toiset kysymyksenne. Minulla on ollut noin kuukausi, edustaja Weber, tutkia näitä asioita, joten pahoittelen. Nämä ovat erittäin paljon, täällä on erittäin paljon vaikeita asioita, eikä minulla voi olla konkreettista näkemystä näistä kaikista asioista ennen kuin olen astunut virkaani. Ja uskon, että kaikilla komissaarilla on sama ongelma. En minä voi mennä kaikkiin yksityiskohtiin, millä laitetaan sitten tietoa. Minä haluan sitoutua siihen, että nämä tekemäni ehdotukset perustuvat arviointiin ja analyyseihin. Siitä syystä olisi aika vastuutonta tässä nyt heti esittää vastauksia ennen kuin olen pohtinut kaikkia näitä asioita. Toivon, että ymmärrätte tämän. Ja uskoakseni en sanonut, että että mafia on pelkästään italialainen asia. Sanoin, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä Italian kanssa, koska mafia on kaikkialla maailmassa Euroopassa. Se on eurooppalainen ongelma tästä syystä. Ja haluan ottaa asian esille Euroopasta näkökulmasta ja palaan asiaan konkreettisemmin ehdotuksin. Tietysti pohjaten ne Italian kokemuksiin, sillä Italialla on enemmän kokemuksia kuin muilla. Ehkäpä en sano tätä riittävän selvästi. Eurodokista. Tämä on uusi ehdotus aion esittää teille Lissabonin puitteissa tehdyn ehdotuksen ja me keskustelemme siitä. Neuvostohan on todennut, että myös rikosasioiden pitäisi siellä olla. Meidän täytyisi tarkastella sitä, millä tavalla se voidaan ottaa mukaan Lissabonin yhteyteen Frontexista, jos ymmärsin oikein. sille tulisi antaa mandaatti sen suhteen, että se voi tarkastaa, että meidän kriteerimme ovat yhdenmukaiset ja että voidaan tarjota asiantuntevusta koulutusta ja tietoa, jotta voidaan näin antaa jäsenvaltioille nämä tiedot. Toivottavasti se on riittävän hyvä vastaus, mutta muuten palaan näihin kysymyksiin sitten, kun olen tutkinut niitä yksityiskohtaisemmin. No, Kiitoksia vielä jatkokysymys Weber. Äh, Kiitoksia. Kaikki haluavat tasapainoa asioihin, se on ihan oikein. Mutta kuitenkin toivoisin kunnianhimoista komission jäsentä, joka sisäpolitiikassa ja turvallisuuspolitiikassa osaa toimia hyvin. Sehän kuuluu teidän salkkuunne. Ja haluan siis kunnianhimoa tähän tehtävään, joka toimii kunnianhimoisesti, mutta kiitän näistä vastauksista, koska ne olivat konkreettisia. En nyt odottanut mitään ihan konkreettisia poliisiin liittyviä ehdotuksia nyt, toivottavasti niitä tulee myöhemmin mafian suhteen. Ja sitten Frontexin vastuualueiden arviointi. Kun nämä konkreettiset asiat ovat ajankohtaisia, niin toivon, että komission jäsen toimii kunnianhimoisesti ja olen iloinen, mikäli tämä kunnianhimo teidän kohdaltani jatkuu. Your turn, final turn, last Thank minute. You. Thank you for your, your kind words, Mr. Kiitokset äh, ystävällisistä sanoistanne. Mutta jos te luette sitten pöytäkirjat tästä kuulemisesta, niin huomaatte, että suurin osa kysymyksistä koskivat turvapaikkaa ja maahanmuuttoa, joten siksi puhuin niistä. Mutta voin vakuuttaa teille, että kiinnitän erittäin paljon huomiota sisäiseen turvallisuusstrategiaan ja odotan sitä, että me saamme ne välineet, että me vihdoin viimein voimme työskennellä näiden asioiden parissa johdonmukaisemmalla tavalla ja käyttää virastoja, direktiivejä ja kaikkia näitä välineitä niin, että voimme taistella rajat ylittävää rikollisuutta vastaan, terrorismia vastaan, ihmiskauppaa vastaan, nettirikollisuutta vastaan, joka on asia, jonka on palattava, mafiarikollisuutta vastaan – ja tehdä ehdotuksia näistä. Minulla on, olen sitoutunut näihin asioihin myös. Kuten sanoin, toivon, että meillä on mahdollisuus tavata pian uudelleen ja että me kykenemme keskustelemaan kaikista näistä asioista paljon yksityiskohtaisemmin. So much, Mrs. Malmström. Kiitoksia Malmström, kiitoksia kaikille kollegoille. Tämä on ollut pitkä ja hyvin laaja keskustelu ja Olette varmaan aika uupuneita. Tämä on ollut aika rank- rankat kolme tuntia. Eli nyt vain haluaisin päätteeksi ilmoittaa, että me arvioimme nyt tätä kuulemista. Eli koordinaattorin kokous pidetään tässä salissa kello kello 13.30 eli puoli kahdelta. Ja sitten puoli tuntia myöhemmin kello eli kahdelta kansallisvapauksien valiokunta kokoontuu tällä uudelleen. Eli kiitoksia kovasti, Rova Malmström, ja odottelemme näkevämme teitä vielä paljon enemmän.